Good afternoon, everybody. No niin, hyvää iltapäivää. Jos nyt voisitte käydä paikoillenne, niin voimme sitten aloittaa. Tiedän, että on hyvin jännittävää nyt tavata kavereitaan. Eli jos nyt käytte paikoillenne mahdollisimman pikaisesti.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 she comes here. Okay. Right. Um, sorry for this, this No niin. ECOFIN-neuvosto pitää parhaillaan kokousta, joten me saamme koko ajan päivitettyjä tietoja siitä, kuinka kauan kestää. Salgadohan on ECOFIN-neuvoston puheenjohtaja ja hän ei ole Pyhä Sebastian, hän ei pääse kahteen paikkaan samaan aikaan, ikävä kyllä, mutta hän on kuitenkin tulossa tänne pikapuoliin. Eli haluan toivottaa tervetulleeksi. En nyt ole ihan varma, mutta tämä taitaa olla meidän vuotuinen kuulemisemme kansallisten parlamenttien kanssa. Ja tämähän alkoi edellisellä lainsäädäntökaudella ja olen käynyt niissä useissa itsekin lähes kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuina täällä. Täällä on edustajia siis kansallisista parlamenteista ja myöskin jäseniä ECON neuvostosta Euroopan parlamentista. Tämä on nyt hyvin tämä on sopiva hetki nyt kokoontua ja puhua kasvusta ja työpaikoista nyt kriisin jälkeen. Meillä on edessämme paljon haasteita, Varmaankaan ei ole yhtään maata, joka kuvittelisi, että sen, sillä ei ole edessään haasteita. Joten tämä on nyt hyvä hetki keskustella ja miettiä, miten nämä haasteet parhaiten voidaan saavuttaa. Komissio hyväksyi ehdotuksen seuraavaksi talousstrategiaksi Euroopan unionissa vuoteen 2020 saakka. Ja se on sitten ensi viikon neuvost- Eurooppa-neuvoston esityslistalla – Eli täällä on nyt monia tärkeitä puhujia tänään. Ja nyt voimme sitten tiedottaa tästä kokouksesta ensi viikolla. Ja sen jälkeen sitten miettiä, miten sitten yksityiskohtaisemmin suunnitellaan EUn 2020 strategiaa. Eli tänään keskustelemme ensin siitä, mitä tulee tehdä EUn tasolla ja kansallisella tasolla, mitä tulee talousuudistuksiin – ja sitten huomenna me jatkamme tätä keskustelua, mutta katsomme vähän muualle globaalia tilannetta. Myöskin haluaisin nyt toivottaa tervetulleeksi varapuheenjohtaja Jordi Villajuanan. Hän on ikään kuin vastineeni Espanjan senaatista ja hän edustaa puheenjohtajavaltiota – Ja ehkä te voisitte kohta sanoa muutaman sanan. Sanon vielä, että täällä on puhujina Elena Salgado, sitten kun hän saapuu tänne, Olli Rehn, talous- ja rahapolitiikasta vastaava komission jäsen, Jürgen Stark, EKPn johtokunnan jäsen, joka vastaa talouden elpymisestä ja kriisistä selviytymisestä, ja sitten myöhemmin Jean Pisani-Ferry, Bruegel-instituutin johtaja, ja hän tulee sitten tänne puheenvuoron taakse hiukan myöhemmin. Mutta ensin nyt siis varapuheenjohtaja Jordi Villajuana. Hän voi sanoa tähän aluksi muutaman sanan. Thank you very much, dear president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Ensinnäkin haluaisin kiittää puheenjohtajaa, joka on antanut minulle tämän mahdollisuuden tulla keskustelemaan teidän kanssanne nyt tilanteesta, joka on tärkeä. Kaikki, jotka ovat tunneet nyt tähän kokoukseen, meistä tärkeää on, että tämä kokous järjestetään täällä Euroopan parlamentilla nyt hetkenä, jolloin vaikuttaa, että vuosi 2010 on vuosi, jolloin elpyminen alkaa. Mutta asiantuntijat ovat myöskin sanoneet, että tämä elpyminen tulee olemaan hidasta – haurasta ja kyseessä on epätasaista elpymistä. Ja se on hita, hidasta, koska taloudemme moottori ei saa riittävästi polttoainetta, jota nyt tarvitaan, koska toisaaltahan tarvitaan, meillä täytyy myöskin hillitä julkisia kuluja. Ja tästä polttoaineen puutteen lisäksi Elpymistä hidastavat muutkin tekijät. Espanjan kohdalla yksi näistä ongelmista on kotitalouksien velka, joka hidastaa kulutusta. Myöskin yritysten velat, jotka heikentävät investointeja. Ja sitten rahoitusjärjestelmän velat, jotka rajoittavat luotonsaantia. Ja kaikkeen tähän liittyy ulkomarkkinoiden heikkous, ja se tietenkin heikentää myöskin vientiämme. Elpyminen on haurasta, koska vielä meillä on edessämme yllätyksiä. Osa näistä tulee EUn ulkopuolelta. Emmekä oikein tiedä, kuinka paljon ilmaa on näissä kasvuluvuissa, joita tulee joistain valtioissa, valtioista. Ja meillä on myöskin tulossa ikäviä takaiskuja omissa maissamme. Ja elpyminen on epätasaista, koska se ei etene samaan tahtiin kaikissa maissa, eikä myöskään maiden sisäpuolella. Ja Elpyminen on erilaista eri alueilla. Ja kaikesta tästä johtuen, puheenjohtaja, on tärkeää, että kokoonnumme, kuuntelemme kaikkien kantoja ja näin voimme katsoa, millaista strategiaa meidän tulisi kehittää, jotta saisimme aikaan kasvua, joka olisi vakaampaa, ja että kasvu johtaisi sitten työpaikkoihin. Joissain maissa tällä kriisillä on ollut suuret kustannukset työttömyyden muodossa, ja siitä, siksihän on tärkeää, että elpyminen saadaan nyt käyntiin. Tässä nyt muutama sana näin aluksi, ja toivottavasti tämä kokous on hedelmällinen. Ja nyt haluaisimme sitten kuulla mahdollisimman laajasti eri kantoja, ja näin voimme löytää ratkaisuja tähän kriisiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. I'm in the, I'm new... Kiitoksia. Olen nyt epätavallisessa tilanteessa. Minun täytyy pyytää, että puhujani puhuvat vähän pidempään, koska odottelemme edelleen Rova Salgailoa. Eli ehdottaisin, ennen kuin hän nyt tulee, hän on nyt ensimmäinen puhujamme, voin ilmoittaa teille, miten sitten voitte ilmoittaa ja herättää huomiomme. Eli tavoitteena on, että kuulemme kolme alustusta ensin, ja sen jälkeen sitten palaamme parlamentin jäseniin, sekä valiokunnan jäseniin että kansallisten parlamenttien jäseniin. Ja jos nostatte kätenne ylös tai heilotatte korttianne, niin Aravo tässä sitten yrittää saada nimenne paperille. Ja silloin tällöin minä varmaan sitten tarkistan vielä, keitä puhujalistalle on jo merkitty. Ja varmaan kokoamme näitä kysymyksiä yhteen ja sitten annamme vastauspuheenvuoron puhujillemme, kun olemme sitten käyneet kaikki kohdat läpi ja sitten siirrymme seuraavalle kierrokselle. Nyt meillä on muutama minuutti. Niin, halusitko sieltä puheenvuoroa? Ähm. Kyllä, puheenjohtaja. Olen hiukan huolissani siitä, että täällä ei ole tulkkausta maltan kieleen. Onko meillä ollenkaan tänään tulkkausta? Onko tässä jonkinlainen ongelma? We're, we're, we're, we're checking. Tämä täytyy tarkistaa. Oh, right. I'm, I'm, I'm, No niin, sain juuri kuulla, että meillä ei ole tilaa kaikille tulkkauskopeille tässä salissa, joten ikävä kyllä Maltan tulkkausta ei tänään ole saatavilla. Toivottavasti nyt ei aiheuta liikaa ongelmia. Vieraillemme varsinkin. Niin ymmärrän kyllä tämän jatkuva ongelma, joka meillä on. Eli meillä ei ole riittävästi saleja, joissa olisi tilaa kaikille tulkkikopeille. No valtaosa kielistä taitaa olla katettuna. Jos jollain on jotain suurempia ongelmia, niin ilmoittakaa sitten. Meidän täytyy nyt sitten vain keskustella täällä keskenämme hetken, ellei te sitten halua sanoa jotain jo etukäteen. Mr. mister. Eli Camper, joka on Espanjan talouden valtiosihteeri, ja hän nyt pitää tällä linnakettä yllä siltä varalta, että puheenjohtajavaltio toinen edustaja ei saavu, mutta ehkä voisitte aluksi sanoa muutaman sanan. Kiitoksia. Haluaisin nyt pyytää anteeksi varapuheenjohtajalta, jonka pitäisi... Ai sieltä hän saapuukin. Hän on juuri tulossa. Hän on tulossa työlounalta. Me olimme lounaalla kaikkien ministerien kanssa ja myöskin neuvoston puheenjohtaja oli siellä puhumassa EU 2020 strategiasta ja sekin oli hiukan myöhässä, joten pyydän anteeksi hänen puolestaan, mutta hän on nyt paikalla ja hän on valmis puhumaan teille. Okay, now, now, now we are... No niin, nyt kaikki ovat paikalla. Tämä taisi olla ennätys, että ECOFIN meni näin pitkäksi. Eli oikein kovasti tervetuloa teille ja ehkä nyt sitten menemme suoraan tähän alustukseen, jos nyt ehditte vetää hiukan henkeä tässä ensin. Uh, Kiitoksia. Ja pyydän anteeksi tästä viiveestä ja nyt puhun Espanjaa. Tietysti minulle on ilo olla mukana tässä kuudennessa parlamentin välisessä keskustelussa täällä Euroopan parlamentissa. Ja aluksi haluaisin toivottaa teille hyvää iltapäivää. Se, että parlamentin jäsenet kansallisista parlamenteista ovat nyt täällä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa keskustelemassa, mielestäni se osoittaa yhteistyön henkeä, jota on olemassa ja jota tarvitaan eri poliitikkojen välillä eri hallituksista. Äskettäinen talouskriisi, josta nyt alamme onneksi selvitä, vaikkakin hitaammin kuin haluaisimme, on korostanut sitä, kuinka meidän tarvitsee parantaa koordinaatiota talouspolitiikassa Euroopan unionissa. Ja tästä syystä meidän täytyy miettiä yhteisön etuja ja jäsenvaltioiden etuja. Meidän täytyy mahdollistaa se, että nämä kaksi etua sopivat yhteen. Tämä on mielenkiintoista keskustelua ja tällaiset tapahtumat voi vaikuttaa siihen, että tätä keskustelua voidaan viedä eteenpäin. Lisäksi tämä parlamenttien välinen keskustelu, jota on vahvistettu viime vuosina, myöskin vaikuttaa siihen vahvistettuun rooliin, jonka Lissabonin sopimus on antanut Euroopan parlamentille sekä myöskin kansallisille parlamenteille. Meidän täytyy aina pyrkiä mahdollisimman suureen avoimuuteen ja oikeudelliseen legitimiteettiin, kun teemme yhteisön tasolla päätöksiä. Nyt kriisin jälkeisessä ajassa on kaksi alaa, joihin pitää kiinnittää erityishuomiota. Yhtäältä me olemme nyt miettimässä uutta strategiaa, joka liittyy kasvuun ja työpaikkoihin. Ja etsimme kymmenen vuotta eteenpäin vuoteen 2020. Ja toisaalta olemme uudistamassa kansainvälistä rahoitusmarkkina-arkkitehtuuria, jotta voimme vahvistaa valvontaa ja koordinointia, ja jotta voisimme välttää tällaisia kriisejä, joita nyt vielä elämme. Yritämme siis välttää niitä tulevaisuudessa. No, tänään keskityn ensimmäiseen kysymykseen. Euroopan uusi strategia on tietysti yksi kaikkein keskeisimpiä kysymyksiä Euroopassa. Ja se on tietysti yksi kaikkein tärkeimpiä asioita Espanjan puheenjohtajuuskaudella. Ja tämä toiminta on yksi peruselementtejä, jolla voimme selvitä kriisistä eteenpäin. Mehän tiedämme ja ymmärrämme kaikki, että kriisistä selviäminen ei ole pelkästään se, että käytämme vero virikkeitä, vaan myöskin kriisistä selviämiseen liittyy se, että otamme mukaan elementtejä, joiden avulla talouksistamme tulee sellaisia, jotka kasvavat vakaammin, tasapainoisemmin ja kestävämmin, niin että kaikki hyötyvät siitä ja niin, että syntyy laadukkaita työpaikkoja. Se on yksi parhaita takeita, jotta nämä prosessit, joita nyt ollaan viemässä päätökseen, kriisistä selviytymistrategiat, vero, vakauttaminen toisaalta ovat tehokkaita ja kestäviä. Kun ajattelemme tätä kasvu- ja työllisyysstrategiaa vuoteen 2020 mennessä, meidän täytyy pystyä korjaamaan niitä puutteita, joita on tullut esille tämän kriisin yhteydessä. Erityisesti puutteet, jotka liittyvät talouspolitiikan koordinointiin Euroopan maiden välillä. Ja meidän täytyy todeta hyvin selkeästi, mitkä ovat painopistealueet, kun uudistamme rakenteellisesti näitä seikkoja. Ja mikä on sitten hallitusjärjestelmä, millaista hallintoa käytetään niin, että pystymme menestyksekkäästi vastaamaan seuraavien vuosien haasteisiin. Puheenjohtajavaltio Espanja tekee tiiviisti yhteistyötä komission kanssa ja uuden Euroopan neuvoston pysyvän puheenjohtajan kanssa. Toimielinmuutokset ovat olleet sellaisia, joiden avulla näihin tavoitteisiin voidaan päästä nopeammin, mutta meidän kaikkien pitäisi saada aikaan hyvä sopimus nyt tällä ensimmäisellä kaudella. Me teemme jo työtä ja yritämme saada neuvostossa maaliskuussa aikaansopimuksen ja ehkä sitten kesäkuussa voimme hyväksyä asiat, joita vielä ei ole hoidettu. Maaliskuun neuvostossa reagoidaan komission tiedonantoon ja aikana yrityksenä saada aikaan sopimus taloudellisista painopistealueista liittyen uuteen strategiaan ja siitä myöskin sitten luodaan yleinen hallintoehdotus. Tässä lyhyessä ajassa, joka on tämän komission tiedonannon ja maaliskuun Euroopan neuvoston välillä, olemme katsoneet, että on tärkeää, että talous- ja valtiovarainministerit voivat hyväksyä johtopäätökset Ecofinissa tänään. Muut neuvostot varmaan sitten keskustelevat näistä eri kannoista liittyen oman alansa asioihin ja näkökulmiin, jotka sitten toimitetaan Euroopan neuvostoon yleisten asioiden neuvostosta talous- ja valtiovarainministerit, ja varmaan voin puhua heidän nimissään Ecofinin puheenjohtajana. Me tiedämme, millainen mahdollisuus meillä nyt on tämän uuden strategian kanssa, ja uskomme kaikki siihen, että voimme tehdä muutoksia, joilla voimme saada tilanne erilaiseksi kuin se oli ennen. Kriisi on korostanut sitä, että meidän täytyy toimia yhdessä koordinoidusti ja kaiken strategian tulee olla näkyvämpää. Ja viestinnän liittyen tähän strategiaan tulee olemaan merkittävä tekijä, joka tulee ottaa huomioon koko prosessin ajan. Meidän tulee myöskin vahvistaa koordinaatiota. Meidän täytyy käyttää hyväksemme synergiaa. Sitä hyvin harvoin teemme. Ja kun mietimme, mitä tehdään EU:ssa ja jäsenvaltioissa, ja tästä syystä tässä uudessa strategiassa korostetaan alueita, joilla voidaan keskittää toimia ja näille alueille pitää luoda tarvittavia välineitä, jotta voimme luoda työpaikkoja ja kasvua. Eli toisin sanoen me haluamme yksinkertaista strategiaa, mutta myöskin keskittyneempää strategiaa. Toivottavasti nyt ollaan yhtä mieltä siitä, että meidän pitää käyttää kaikkia välineitä, jotta pääsemme kaikkiin näihin tavoitteisiin, myöskin rahoituksellisiin tavoitteisiin. Olemme valinneet muutamia painopistealueita ja olemme halunneet löytää riittävästi resursseja EUsta. Ja tämä ei kuitenkaan saa haitata sitä, kun keskustelemme tulevista rahoitusnäkymistä. On todennäköistä, että ollaan yksimielisiä näistä kolmesta painopistealueesta seuraavien vuosien aikana. Ja muistuttaisin, että ne noudattavat hyvin pitkälti niitä, jotka puheenjohtajavaltio Espanja esitteli aikaisemmissa keskusteluissa. Inhimillinen voimavara, teknologia ja kestävyys, nämä ovat keskeisiä seikkoja kasvun ja työpaikkojen kannalta. Meidän täytyy jatkaa työntekoa, meidän täytyy lähentää kantojamme, mitä tulee näihin tavoitteisiin määrällisesti, kun laadimme tätä uutta strategiaa. Meistä on tärkeää, kun ajattelemme talous- ja valtionvarainministereitä, että kaikki nämä määrälliset tavoitteet ovat realistisia ja kunnianhimoisia. Mutta ennen kaikkea meidän täytyy varmistaa se, että ollaan johdonmukaisia näiden kolmen tavoitteen suhteen yhteisön tasolla ja myöskin kansallisella tasolla. Kun mietimme, ne ovat hyvin tärkeitä, ja näin tässä yhteydessä voimme varmistaa niiden toteutumisen. Mutta koordinointiin liittyy myöskin se, että me, meillä on uutta hallintoa. Euroopan talouksen välillä on hyvin paljon keskenäistä riippuvuutta, ja meidän täytyy vakaammin käyttää kaikkia välineitä, joista sopimuksessa on sovittu. Ja meillä pitäisi olla myöskin järjestelmä, jossa vastuu jaetaan konkreettisemmin ja tasaisemmin jäsenmaille ja neuvostolle liittyen sen tekemiin päätöksiin. Ja pitää paikkansa, että on hyvin läheinen yhteys rahoituskysymysten ja reaalikysymysten välillä, mutta myöskin on hyvin paljon riippuvuutta mikro- ja makrotaloudellisten kysymysten välillä talouksissamme. Meidän pitää siis vahvistaa valvontaa jäsenmaissa – Meillä tarvitsisi siis olla valvontaa, joka olisi laajamittaista, ja se ei kuitenkaan saa vaikuttaa valvontaa, jota harjoitetaan kasvu- ja vakaussopimukseen liittyen, mutta myöskin tulee olemaan tarpeellista puhua hyvin tehokkaasti valvonnasta, joka liittyy makrotaloudellisiin epätasapainoihin ja myöskin rahoitusmarkkinoihin kysymyksiin. Ja meidän täytyy valvoa tarkemmin uudistuksia, jotka vaikuttavat suoranaisesti taloudelliseen kasvuun. Korostan vielä, että tämä valvonta ei millään tavalla saa heikentää sopimusta, vaan siinä pitää käsitellä kysymyksiä, jotka tähän mennessä eivät ole olleet valvonnan piirissä. Meistä vaikuttaa, että valvonnan laajentaminen muille alueille, kuten kriisikin on osoittanut, on erityisen tärkeää. Ja tästä syystä näiden horisontaalisten alueiden suhteen voimme löytää ratkaisuja ongelmiin yleisemmällä tasolla, mutta valvonnan lisäksi meidän täytyy miettiä tiedotus- ja arviointijärjestelmiä, joita olemme käyttäneet Ecofinissä. Ja myöskin meidän täytyy miettiä aikataulua toimintamme suhteen, jotta voisimme paremmin toimia kansallisten parlamenttien kanssa yhteistyössä. Myöskin pitää jakaa eri neuvostojen välille vastuuta. Euroopan neuvoston pitäisi olla johdossa ja eri muodostelmien pitää sitten saada selkeät vastuualueet. Kyse ei ole pelkästään ECOFINista ja euroryhmästä, jotka ponnistelevat tehokkaamman valvonnan puolesta. Neuvoston eri kokoonpanot ovat suoranaisesti vastuussa aihealue, aihepiiriin liittyvästä vastuusta, ja meillä pitää olla selkeitä mekanismeja, joilla voimme varmistaa sen, että näiden eri ulottuvuuksien välillä toimitaan johdonmukaisesti. No sitten uudistukset. Niissä käytetään toi uusia välineitä. Lissabonin sopimus on antanut käyttöömme uusia välineitä, joilla voimme vahvistaa koordinointia euroalueen maiden välillä, mutta myöskin koordinointia kaikkien maiden, kaikkien EUn jäsenmaiden välillä. Ja meidän on nyt otettava vaarin tästä tilaisuudesta ja meidän pitää paremmin hyödyntää tärkeää koordinointivälinettä talouspolitiikassa, esimerkiksi yleiset suuntaviivat talouspolitiikassa. Meillä on oltava ja meidän on pystyttävä tekemään niin, että meillä on suosituksia, jotka ovat hyödyllisiä, riittävän avoimia ja kestäviä. Ja uudessa strategiassa pitää myöskin parantaa viestintää ja näkyvyyttä kansalaisten keskuudessa riittävä viestintä kansalaisten kanssa on tietysti avain menestykseen. Ja meidän täytyy miettiä myöskin tavoitteita, joita ei ole määräisesti kovin montaa. Näiden tavoitteiden on oltava ymmärrettäviä kansalaisille ja meidän pitää säännöllisesti tarkastella, missä mennään ja onko tavoitteisiin päästy. Myöskin toivomme, että julkistettaisiin nämä suuntaviivat eri maissa. Sitten lopuksi haluaisin todeta, että uskon, että talous- ja valtiovarainministerit tietävät, millaisia muutoksia on tulossa työhömme tämän uuden strategian myötä. Ja tietysti olemme osoittaneet ja osoitamme edelleen, että olemme täysin valmiita tekemään yhteistyötä neuvoston kanssa. Ja tämä uusi hallintojärjestelmä on saatava aikaan ja meidän on varmistettava se, että tavoit- pääsemme näihin kahteen perustavoitteisiin, eli kestävään kasvuun ja riittäviin työpaikkoihin ja laadukkaisiin työpaikkoihin. Ja tämä tekee tietysti Euroopasta innovaatiokeskuksen ja kasvukeskuksen, ja tämä tietysti on uusi etappi, kun rakennamme Eurooppaa. Kiitoksia, Bowles, ja kiitoksia kaikille. Uh, thank you very much. Uh, kiitoksia puheenjohtaja. Oli hienoa kuulla siitä, että teitte kaikkenne päästäksenne tänne tänään. Ja ikävä kyllä, että voi jäädä kovin pitkään, mutta joskus täytyy hoitaa asioita myöskin jäsenvaltioissa ja sen toki ymmärrämme. Seuraavaksi annan puheenvuoron komission jäsenelle Olli Rehnille. Hän siis vastaa talous- ja rahapolitiikasta. Ja sen jälkeen sitten Jürgen Stark. Ja toivon, että Stark ja komission jäsen sen jälkeen voivat sitten jäädä lyhyesti. He voisivat pitää lyhyen alustuksen, jotta sen jälkeen he voivat jäädä vähän pidemmäksi aikaa sitten seuraamaan keskustelua. Irene, olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Sharon. Uh, madam. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien jäsenet, naiset ja herrat. Aivan aluksi minä haluaisin kiittää teitä siitä, että minut on kutsuttu tänne osallistumaan ja keskustelemaan tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Minä tunnen itseni etuoikeutetuksi, kun voin Euroopan taloustilanteesta keskustella tällä arvokkaalla foorumilla, jossa on Euroopan politiikan tekijöitä ja päätöksentekijöitä paikalla. Osaaminen ja tieto on sellaista parlamenteissa, että se antaa meille ainutlaatuisen eh, tilaisuuden eh, käsitellä näitä asioita. Minä tiedän, mistä puhun, koska minä olen ollut eh, parlamentaarikkona sekä kansallisessa parlamentissa että täällä. Aivan kuten Rovelina Salgado äsken tässä kertoi, me olemme juuri olleet molemmat ECOFIN neuvostossa ja tässä oli euroryhmänkin tapaus, eli yli 24 tunnin eh, maraton kokous on takana. Nyt voin näistä asioista siis keskustella teidän kanssanne välittömästi näiden kokousten jälkeen. Ensinnäkin yleistilanne Euroopan taloudessa. On selvää, että tämä eh, talous- ja finanssikriisi on, on osoittanut meille se, että mennyt kasvu ei ole itsestään selvää. Julkinen talous on vankistunut ja sen pitää olla vankkaa, jotta saamme kestävää kasvua syntymään. Valitettavasti tässä viimeisen kahden vuoden aikana kriisi pyyhkäisi yli kahden vuosikymmenen ajan kasva, rakennettua julkisen talouden vakautta. Tämä on nyt valitettavasti tämä uusi taloudellinen tilanne, jossa me olemme. Tilanne on samantyyppinen muissakin kehittyneissä maissa, kuten USAssa, ja kaikki tämä mainost, vaikuttaa meidän talouteemme ja veropolitiikkaamme. Kun ajattelemme tätä, niin nyt ei ole mikään tavallisen, tavallinen tilanne, vaan meidän on muutettava politiikkaamme, jotta saamme kestävää kasvua ja työpaikkoja synnytettyä. Meidän täytyy kasvutekijät eh, saada liikkeelle. Se on yksi periaate, joka on Euroopan 2020 strategiassa. Meidän täytyy luoda kasvua, työpaikkoja, hyvinvointia ja tätä varten meillä täytyy olla keinoja tuottavuuden nostamiseksi. Se onkin syy, miksi Eurooppa 2020 strategia tähtää kestävään talouden kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Täytyy myöskin rakenteellisia heikkouksia äh, korjata meidän markkinoillamme ja julkisen vallan äh, sektorilla. Meidän täytyy investoida innovaatioon ja tietoon sekä koulutukseen. Haluaisin ottaa kaksi esimerkkiä esille tästä 2020 äh, strategiasta. Koulutuksen puolella eräs tärkeimmistä tavoitteista on lisätä koulussa eh, koulutukseen osallistumista. Tällä hetkellä meidän koulujärjestelmämme eh, Euroopassa ovat kaikki suurten paineiden alaisina. Koulutuksen täytyy valmistaa oppilaita eh, toimimaan työelämässä. Ja itse asiassa opettajat, heidän tehtävänsä olisi valmistaa oppilaita sellaisiin, opiskelijoita sellaisiin töihin, joita ei vielä ole ollut olemassakaan. Siksi inhimillisiin resursseihin eh, satsaaminen tuo meille jatkossa eh, uutta kasvua, sillä on taloudellista merkitystä. Toinen esimerkki on se, että meidän täytyy taloutemme taloutemme tuottavuutta kasvattaa erityisesti innovaatiosektoreilla. Palvelut, energiateknologia, ympäristöteknologia ovat sellaisia mahdollisuuksia, joita uusilla markkinoilla on kun me tällaista digitaalimarkkinaa luomme Eurooppaan, se tuo kuluttajille uusia mahdollisuuksia, samoin myös yrityksille. Ne voivat toimia laajemmassa kontekstissa. Sitä varten EU:ssa pitäisi mennä kohti harmonisointia monellakin sektorilla ja nimenomaan elektronisessa kaupassa ja digitaalipalveluissa. Komission ehdotuksessa tälle Eurooppa 2020 strategialle olemme asettaneet rajallisen määrän tavoitteita. Tätä korostan. Ne ovat sellaisia, että ne vaikuttavat hyvin selkeästi Euroopan taloudelliseen menestymiseen. Tutkimus, innovaation panostaminen, koulutukseen ja myöskin työllisyyden lisäämiseen. Nämä ovat sellaisia tavoitteita, joista keskustellaan ja ne sovitetaan kaikkien maiden omiin tarpeisiin. Nämä tavoitteet eivät ole tavoitteita itsessään, vaan ne ovat sellaisia, jotka kertovat meille, kuinka me menestymme tässä kasvun ja työllisyyden vankistamisoperaatiossa. Meidän täytyy kasvun tekijöitä saada liikkeelle ja sen tähden on tärkeää, että tässä koko ajan otetaan rinnalla huomioon julkisen talouden kestävyys. Kun valmistellaan Eurooppa 2020 strategiaa, niin siinä valmisteluvaiheessa korostin sitä, että siinä on kaksi eri osiota. Ensinnäkin kasvun tekijät täytyy saada liikkeelle ja toinen on sitten julkisen talouden tervehdyttäminen. Tämä on hyvin oleellista strategialle, jotta sillä olisi realistinen eh, vaikutus. Meidän talouden, taloutemme kasvu liittyy siis molempiin julkisen ta- talouden vakauttamiseen ja työllisyyden kohentamiseen. Ja nämä kaksi pilaria ovat juuri ne perustat, joille komission ehdotus rakentuu. Hyvät ja naiset, nämä viimeisimmät kehittymishavainnot Euroopan taloudesta ja euroalueelta ja jäsenvaltioista osoittavat sen, että meillä on kiire – Eh, vankistaa talouspolitiikan koordinaatiota euroalueella. Eilen euroryhmä ja tänään ECOFIN-neuvosto vahvistivat komission äh, arvion Kreikan tilanteesta. Meillä on yhteinen mm, tehtävä EKPstä, Era Stark on, on, on ollut tässä mukana ja myöskin IMFn edustajana. Nyt Kreikka on käynnistänyt toimet, jotta se saisi vähennettyä velkavajettansa neljällä prosentilla vuonna 2010. Ja se on myös sitoutunut palauttamaan vakautta ja toimimaan sillä tavalla, että Kreikka voi jälleen päästä kestävälle tielle sekä veropuolella että talouden puolella. Kreikka ei ole vielä kuivilla, emmekä me muutkaan, jotta saamme euroalueelle talouden vakautta, niin euroryhmä eilen sitoutui omien jäsentensä suulla siihen, että se toimii päättäväisesti ja yhtenäisesti. Meillä oli teknisiä menettelytapoja, joita me selvitimme, ja sellaisia menettelyjä voimme ottaa käyttöön hyvinkin nopeasti, jos tarve vaatii. Komissio on valmis tekemään omaan työnsä ja se voi ehdottaa puitteita eh, tällaisille avustustoimille. Tällaisen välittömän kriisin hallinnan lisäksi me olemme tarkastelleet sitä, kuinka vastaavia tilanteita tulevaisuudessa voitaisiin välttää. Kreikan kriisi ja sen jälkihoito osoittaa meille, että meidän täytyy taloudellista koordinaatiota euroalueella vahvistaa. Tämä eh, tarve on havaittu ja sille onkin jo eh, oikeusperusta Lissabonin sopimuksessa. Siksi me olemmekin nyt valmistamassa ehdotuksia, e, jonka mukaan artikla 136 perustamissopimuksesta otetaan e, täytän, käyttöön. Minun ehdotukseni on sellainen, että komissio voisi tehdä ehdotuksen siitä, kuinka talouspolitiikan koordinointia vahvistetaan tässä aivan tulevina viikkoina. No mitä se sitten tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että meidän täytyy välttää julkisen talouden kestämättömiä vajeita. Meidän täytyy myöskin paremmin pystyä valvomaan keskipitkän aikavälin budjettipolitiikkaa jäsenvaltioissa ja meidän pitää pystyä antamaan suosituksia jäsenvaltioille, jotta ne pystyvät korjaaviin toimiin ryhtymään ajallaan. Toiseksi Nykyinen talous- ja finanssikriisi on todistanut sen, että koordinointi ei voi koskea pelkästään veropolitiikkaa, niin tärkeää kuin se onkin, vaan monilla muilla makrotalouden elementeillä voi olla hyvin voimakkaita vaikutuksia jäsenvaltioihin, euroalueeseen ja sitten koko Euroopan unioniin. Erityisesti heikko kilpailu kyky ja nykyiset alijäämät ovat sellaisia, että ne vaikeuttavat näitä vero, verotuotteen puutteeseen. Siksi meidän täytyisi saada korjaavia toimia näihin alijäämäisiin valtioihin kehiteltyä. Meillä tietyt alijäämät eräissä maissa vaikuttavat kasvuun, kasvuun ja tämä tietenkin on sellaista toimintaa, että nopeita verotoimia tarvitaan muuallakin. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, haluaisin päättää esitykseni korostamalla sitä, kuinka tärkeää on, että että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit tekevät yhteistyötä, kun Euroopan kasvu- ja työllisyysstrategiaa pannaan täytäntöön. Teillä on, te olette avainasemassa, te johdatte, ohjaatte talouspolitiikkaa. Tällä tavalla me saamme, pääsemme Eurooppa 2020 tavoitteisiin. Tällä tavalla voidaan luoda hyvinvointia ja työpaikkoja Eurooppaan. Parlamentaarikoilla on tärkeä eh, rooli politiikan täytäntöönpanossa lainsäätäjinä ja monet eh, tulevat politiikat eh, tulevat riippumaan siitä, kuinka te osallistutte tähän prosessiin. Se, että meidän täytyy kasvupolitiikkaamme noudattaa samalla, kun me verotoimiamme vakautamme – niin se edellyttää tärkeitä painopistealueiden havainnointia. Tässä on kysymys poliittisesta valinnasta, ja se voi tapahtua ainoastaan demokraattisessa menettelyssä ja siten, että parlamentaarikot sitoutuvat siihen kansalaistensa edessä. Uskon, että Eurooppa voi teidän tukeenne luottaa sillä tavalla, että Eurooppa 2020 tulee menestystarina ja nimenomaan kansalaisillemme. Kiitos. Thank you very much. Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Sitten seuraavaksi viimeinen alustus tältä erää. Jürgen Stark, Euroopan keskuspankin johtokunnasta. Stark, olkaa hyvä. Suuret kiitokset puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. On suuri ilo saada olla täällä tänään keskustelemassa kanssanne tästä hyvin ajankohtaisesta aiheesta, talousnäkymistä ja 2020 strategiasta. Minä aion tässä käsitellä talouden elpymisen tilaa ja niin sanottuja exit-strategioita. Aluksi toteaisin, että keväästä 2009 on ollut vakaan, vakiintumisen merkkejä, kehittymisen merkkejä sekä rahoitusmarkkinoilla että myös taloudessa yleisemmin, joten keväästä 2009 rahoitusmarkkinoiden olosuhteet ovat kehittyneet myönteisellä tavalla ja talouskasvu on käynnistynyt useimmissa maissa, olkoonkin että hyvin maltillisesti monissa kehittyneissä talouksissa. Nämä kehityskulut ovat pitkälti johtuneet huomattavista tukitoimista, joihin hallitukset ja keskuspankit ovat ryhtyneet. Yhtä lailla olemme viime aikoina voineet nähdä tilanteen parantuvan maailmanlaajuisen talouden ennusteissa, mutta epävarmuustekijöitä on vielä paljon ja ne ovat riski rahoitusalalle. Euroalueella tuoreimmat tiedot osoittavat elpymisen edelleen jatkuvan, mutta jatkuvat yksityisen sektorin tase sopeutukset, jotka ovat tarpeen, vaikuttavat pitkällä aikavälillä kasvuun aivan yhtä lailla kuin alhainen kapasiteettikäyttö vaikuttaa investointeihin ja työmarkkinoilla huonot näkymät vaimentavat kulutuksen kasvua. Siksi euroalueen talouden odotetaan kasvavan ainoastaan hyvin maltillisesti, todennäköisesti myös hyvin epätasaista vauhtia vuonna 2010 epätasaisesti ajatellen eri maita, epätasaisesti ajatellen eri aloja ja epätasaisesti myös ajallisesti. EKPn henkilöstön ennusteet ovat suurin piirtein samoilla linjoilla kuin muiden tahojen ennusteet mukaan luettuna komissio kasvu katsotaan olevan vuonna 2010 keskimäärin yksi prosentti, mutta vuoden 2011 aikana se kiihtyy. Mitä tulee hinnan, hintatason kehitykseen, inflaatio, inflaatiopaine ovat olleet alhaisia viime kuukausina. Inflaatio oli helmikuussa 0,9 prosenttia ja inflaationäkymät ovat hintavakauden mukaiset. Aivan erityisesti me odotamme inflaation pysyvän yhden prosentin paikkeilla lähitulevaisuudessa ja pysyvän myös tässä pitkälti koska käyttämättömiä voimavaroja on runsaasti ja elpyminen on maltillista. Tämä kaikki on EKPn henkilöstön ennusteiden mukaista. Riskit ovat sellaiset, että haluan todeta hyvin selvästi, tällä hetkellä emme näe mitään inflatorisia tai deflatorisia paineita. Tämä on vahvistettu myös meidän rahapolitiikan analyysissamme jossa on arvioitu alhaista inflaatiopainetta keskipitkällä aikavälillä mm, samaan aikaan kun rahan ja luoton kasvu pysyy heikkona. Kaiken kaikkiaan inflaatioodotukset ovat pitkälti meidän tavoitteemme mukaisia, eli haluamme pitää inflaation alhaisena, mutta lähellä 2 prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Kuten tiedätte, hyvät naiset ja herrat, me olemme ryhtyneet rohkeisiin toimiin reagoidaksemme kriisiin, koska inflaatiopaineet ovat maltilliset tämän vakavan talouden laman aikana. EKP on laskenut keskeisiä korkojaan yhteen prosenttiin. Se on ennätysalhainen luku, sellaista ei ole vielä nähty euroalueen maiden viime aikojen historiassa. Kaiken kaikkiaan EKPn neuvosto on tällä hetkellä sitä mieltä, että tällainen alhainen keskeisten korkojen taso on sopiva. Ja korkojen laskemisen lisäksi rahoitusolosuhteiden parantamiseksi ja EKPn alhaisten korkojen siirtymiseksi myös rahamarkkinoille ja pankkien antolainaukseen neuvosto on ryhtynyt myös joihinkin poikkeustoimiin. Nämä poikkeustoimet ovat helpottaneet rahoitusolosuhteita ennen kaikkea rahamarkkinoilla ja siten vaikuttaneet yksityisten kotitalouksien ja yritysten luotonsaannin paranemiseen. Voimme havaita, että että alhaisemman korkotason siirtyminen ja poikkeuksellisten toimien vaikutus ovat toimineet. Eli tämä korkotason siirtyminen on täysin historiallisen kehityskulun mukaista, kun vertaamme tätä viime aikojen kehitykseen ja alhaisiin korkotasoihin. Haluaisin lisätä, että nämä poikkeukselliset toimet, vaikkakin ne ovat tärkeitä, jotta voidaan varmistaa rahoitusolosuhteiden paraneminen ja jotta alhaiset korot voivat siirtyä, ne eivät kuitenkaan pysy voimassa pidempään kuin on tarpeen. Eli meidän on pohdittava näiden toimien häivyttämistä käytöstä ja näin teimme jo joulukuussa viime vuonna, kun käynnistimme asteittaisen poikkeuksellisten toimien lopettamisen. Syy tälle on se, että mitä pidempään tällaiset toimet ovat voimassa, sitä enemmän syntyy vaara vääristää rahamarkkinoita huomattavasti ja samaan aikaan voidaan antaa myös vääränlaisia kannustimia. Siksi ajatellen rahoitusmarkkinoiden olosuhteiden paranemista viime kevään jälkeen olemme päättäneet tällaisen asteittaisen häivytyksen käynnistämisen joulukuussa ja ennen kaikkea pitkän aikavälin rahamarkkinatoimien osalta päätimme näin 2009. Lisäksi kaksi viikkoa sitten päätimme e, palata vaihtuvaa korkoiseen huutokauppaan kolmen kuukauden säännönmukaisissa toimissa huhtikuun loppupuolella. Eurojärjestelmä jatkaa vahvistettua luottolähestymistapansa ja antaa likviditeettiä euroalueen pankkijärjestelmälle hyvin suotuisin ehdoin lyhyen aikavälin jälleenrahoitusoperaatioissa. Olemme kaksi viikkoa sitten myös päättäneet tehdä näin niin pitkään kuin tarpeen ja vähintään tämän vuoden lokakuun puolivälin, joten seuraavien puolen vuoden ajan, seuraavan puolen vuoden ajan olemme päättäneet pitää kiinni normaalitoimistamme huutokauppamenettelyssä, josta on sovittu lokakuussa 2008 kiinteällä korolla. Eli kaikki se likviditeetti, mitä pankit, pankkijärjestelmä tarvitsee, on EKPn ja eurojärjestelmän ähm, puolelta tarjottuna kiinteällä korolla. Samaan aikaan neuvosto jatkaa asteittaista poikkeuksellisten äh, likviditeettitoimien häivyttämistä, kun niitä ei enää tarvita. Tässä kontekstissa keskipitkän aikavälin suuntautuminen on oleellinen, jotta voidaan täyttää EKPn tehtävä eli ylläpitää hintavakautta euroalueella. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että joidenkin poikkeuksellisten toimien häivyttämisen tarkoituksena on välttää riski hintavakaudelle myöhemmässä vaiheessa. Tämä on täysin EKPlle eh, e annetun tehtävän mukaista. Samaan aikaan me pyrimme välttämään sitä, että eh, pois, että luopuisimme poikkeuksellisista toimistamme liian aikaisin, koska tämä haittaisi rahoitusmarkkinoiden normalisoitumista ja elpymistä. Me emme tietenkään tiedä tänään vielä, mikä on kriisin jälkeinen normaalitila. Emme myöskään tiedä vielä, minkälainen on kriisin jälkeinen operatiivinen toimintapuitteisto viime kädessä. Mutta kun puhutaan häivyttämisen loppuvaiheesta, ennen äh, rahoitusalan äh, voimakkaiden muutosten käynnistymistä voimassa olleet puitteet ovat meille hyvä vertailukohta. Ja jos me palaamme täysin niihin, on vain harvoja politiikan parametreja, jotka jäävät edelleen ennen kaikkea huutokauppamenettely, jota sovelletaan tärkeimmissä jälleenrahoitusoperaatioissa, joihin viittasin juuri aiemmin. Ehkä nyt hyvin lyhyesti vielä se, että viime aikoina joiltakin tahoilta on todettu, että keskuspankkien tulisi toimia riskin hallitsijoina järjestämällä toimintansa niin, että voitaisiin välttää tapahtumat, jotka saattavat johtaa deflaation. On lisäksi todettu, että tällaisessa puitteistossa keskuspankkien tulisi hellittää tavoitteistaan ja pyrkiä huomattavasti korkeampiin inflaatioasteisiin. Tällä tavoin on esitetty myös kysymys, eikö olisikin sopivaa saada pysyvästi korkeampi hintatason äh, vakauden tavoite, esimerkiksi neljä prosenttia. Tästä luvusta on keskusteltu kansainvälisesti, koska se jättäisi rahapolitiikalle enemmän liikkuvaraa, liikkumavaraa reagoida huomattaviin vastakkaisen suunnan sokkeihin. Vastustan vahvasti tällaista ajatusta. Minkäänlainen keskuspankkien tehtävän höllentäminen tähän suuntaan ei olisi muuta kuin hirvittävä virhe. Ehkä hallituksille on houkuttelevaa ehdottaa korkeampaa inflaatiota, jotta voidaan hyödyntää julkisen velan huomattavaa kasaantumista poliittisesti, mutta jos keskuspankkeja pyydetään nostamaan inflaatioaste tavoitetta pysyvästi, eh, huomio kiinnittyy ensisijaisesta ongelmasta muualle. Ensisijainen ongelmahan on se, että epäkestävät finanssipolitiikat ovat todellinen uhka makrotalouden vakaudelle lähes kaikissa kehittyneissä talouksissa. Lisäksi, jos suuri yleisö menettäisi luottamuksensa ostovoimaan, rahan ostovoimaan, sen seuraukset olisivat äärimmäisen vakavat. Toteaisin myös, että korkeampi inflaatio lisää inflaation muuttuvaisuutta ja epävarmuutta sijoittajille. Tämä tarkoittaa korkeampia pitkän aikavälin korkoja ja pysyvä inflaation nostaminen siten enemmänkin leikkaa kuin stimuloi pitkän aikavälin kasvua. Empiiriset todisteet osoittavat, että tällainen kielteinen suhde on olemassa. Eli Rahoitusvakaus kärsii tässä yhteydessä kahdella tavalla. Tarvitaan äh, myötäsyklisiä rahapolitiikan toimia, jotta voidaan ottaa huomioon inflaation hidastuminen hyvinä aikana ja toisekseen pitää ottaa huomioon se moraalinen äh, riski, joka rahoitusmarkkinoilla on, koska odotetaan, että keskuspankki suojelee markkinoita huonoina aikoina, eikä siten haluta liiallisia riskejä. Tästä pääsen sitten finanssipolitiikkaan. Ja kriisihän alkoi rahoitusalan kriisinä ja kehittyi varsinaiseksi talouskriisiksi. Nyt on olemassa selvä riski, että pääsemme kolmanteen vaiheeseen, eli joukkovelkakirjalainojen kriisiin useimmissa kehittyneissä talouksissa. Monilla euroalueen mailla on huomattava budjettivaje ja julkinen velka kasvaa huomattavasti. Oli ihan oikein, että komissio ja komission puheenjohtaja ottivat esille poikkeukselliset äh, rahapolitiikan, äh, finanssipolitiikan toimet, jotta voidaan välttää 1930-luvun lama, mutta nyt on tärkeää myös luopua talouden kannustustoimista hyvissä ajoin jotta ei puututa asioihin liikaa, koska kaikilla mahdollisilla syntyvillä viipeillä olisi vakavat kielteiset sivuvaikutuksensa talouden hyvinvointiin ja luottamukseen. Muistuttaisin, että rahapolitiikan ja finanssipolitiikan välillä on selkeä yhteys. Näin voi syntyä korkeita inflaatioodotuksia ja epäselvyyttä inflaationäkymistä keskipitkällä aikavälillä. Ylöspäin kohdistuva paine pitkän aikavälin koroissa voisi johtaa yksityisen sijoittamisen vähenemiseen ja tämä olisi haitaksi mahdolliselle kasvulle. Korkea velka voisi vaikuttaa yhtä lailla. Eli jos finanssikestävyys on paineen alla, tällaiset toimet voivat vaikuttaa kielteisellä tavalla ja näin johtaa jopa talouden supistumiseen. Tämä jälleen kerran korostaa, miten tärkeää on pyrkiä laskemaan velkaantumista ja ottaa huomioon tehokkaat välineet tulevien lamakausien varalta. Tämän talous- ja rahoitusalan kriisin yhteydessä monet euroalueen maat joutuvat huomattavan finanssipoliittiseen vakauttamiseen, jotta niiden velat saadaan takaisin Maastrichtin viitearvojen puitteisiin, eli alle 60 prosentin BKTstä. Simulointimallit ovat osoittaneet, että vaikka vuosittainen vakauttamispyrkimys olisikin puoli prosenttia bruttokansantulosta, paluu kriisiä edeltävien velkasuhteeseen veisi noin kaksi vuosikymmentä. Jos ei ole kyse minkäänlaista konsolidaatiosta. Velkaosuus on yli 100 prosenttia euroalueella vuonna 2015, 125 prosenttia vuonna 2020 ja 150 prosenttia vuonna 2026. Siksi, hyvät naiset ja herrat, jotta voidaan ylläpitää hallitusten mm, ja valtioiden maksukykyä, hallitusten on otettava tämä finanssipoliittinen vakauttaminen ensisijaiseksi painopistealueekseen pyrittävä saamaan nämä äm, budjettivajeensa alle kolme prosenttiin bruttokansantulosta ECOFIN neuvoston suositusten mukaisesti. Samaan aikaan vakauttamistoimien on kestettävä jo monissa maissa useita vuosia jotta voidaan saada julkinen velka ja vaje kestävälle tielle takaisin. Euroopan vakaus- ja kasvusopimus tarjoaa sopivan puitteen tarpeellisen konsolidointipolitiikan puitteiksi. Nyt onkin oleellista, että kaikki hallitukset noudattavat voimakkaasti niille sopimuksessa annettuja sitoumuksia kansallisten puitteiden vahvistamista on tuettava missä vain mahdollista. Kreikan tilanne osoittaa, kuinka tärkeää on noudattaa uskottavia finanssisääntöjä tiukasti. Viime aikojen tapahtumista on voitu oppia se, että näitä sääntöjä on vahvistettava, valvontaa on vahvistettava euroalueella ja täytäntöönpanoa on tehostettava. Tästä pääsen viimeiseen seikkaan eli rakenteellisten uudistusten tarpeeseen hyvin lyhyesti, koska puheenjohtaja ja komission jäsen sanoivat jo paljon, mutta haluaisin esittää tämän seuraavanlaisessa kontekstissa. Terve talouskasvu voi helpottaa valtiovarainhoidon paineita jossakin määrin, koska voidaan vähentää olemassa olevaa velkaa suhteessa talouden kokoon ja voidaan parantaa vuosittaisia budjetteja. Tämä korostaa, miten tärkeää on lisätä meidän talouksiemme kasvupotentiaalia. Lähtökohta ei kuitenkaan ole mikään paras mahdollinen. Useimmat arviot, joita kansainväliset ja eurooppalaiset tahot ovat tehneet, lähtevät siitä, että nämä rahoitus- ja talousmuutokset ovat laskeneet eh, kasvua eh, euroalueella ja sen eh, Siksi on tärkeää, että pyritään kiihdyttämään rakenteellisia uudistuksia, joilla saadaan aikaan kestävää kasvua ja luotua työpaikkoja. Politiikka, joka vahvistaa kilpailua ja innovaatiota, on ehdottoman tarpeen, jotta voidaan nopeuttaa uudelleenstrukturointia ja investointeja ja luoda uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia. Tarvitaan lisäksi myös työmarkkinoiden joustavuutta, jotta voidaan luoda työllisyyttä ja palauttaa kilpailukyky niillä alueilla ja niissä maissa, joilla ei ole eh, vielä kilpailukykyä tai joissa on menetetty hintakilpailukyky viimeisten vuosien aikana. Saanen tässä vielä lisätä, että pankkialan restrukturointi, terveet taseet tavoitteena, parempi riskinhallinta ja kasvatettu avoimuus ovat myös keskeisiä seikkoja. Lopuksi vielä Ensinnäkin maailmanlaajuinen talous osoittaa merkkejä jatkuvasta paranemisesta. Euroalueella olemme myös tiellä kohti paranemista olkoonkin, että maltillista vauhtia ja epävarmuustekijöitä on lukuisia. Toiseksi, mitä tulee meidän rahapoliittiseen kantaamme, olemme silti sitä mieltä, että tämänhetkinen EKPn keskeisten korkojen taso on sopiva, kun otetaan huomioon alhaiset inflaatiopaineet ja meidän tämänhetkinen arviomme hinta tason vakauden riskeistä keskipitkällä aikavälillä. Kolmannekseen Rahoitusmarkkinoiden kehitys kevästä 2009 on osoittanut, että meidän poikkeukselliset toimemme voidaan häivyttää vähitellen. Nämä päätökset auttavat myös siinä, että näitä poikkeuksellisia toimia ei pidetä yllä pidempään kuin on tarpeen. Kaikki tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kriisi olisi ohi me emme voi lähteä siitä, etteikö takaiskuisia tulisi. Uusia haasteita voi nostaa esille. Kreikka on tästä hyvä esimerkki. Ja lopuksi vielä, keskuspankkien on oltava vakaus- ja luottamusankkuri. Mikä tahansa pyrkimys heikentää tätä niiden ankkuriasemaa tai poistaa se olisi askel aivan väärään suuntaan. Kiitokset huomiostanne. Right, thank you very much. Uh, those... Kiitoksia. Komission jäsen on nyt myöskin kutsuttu pois. Ja perinteisesti tämä kokous pidetään samaan aikaan kuin ECOFIN kokous, koska silloin ministerit ja muut ovat täällä paikan päällä, mutta silloin saattaa myös käydä niin, että heidät kutsutaan täältä pois. Mutta me nyt kuitenkin jatkamme omaa keskusteluamme. Meidän on hyvin arvokasta kuulla täällä keskenämme erilaisia kantoja. Ja totta kai Stark voi myöskin vastata kysymyksiin, joita hänelle ehkä sitten esitetään suoranaisesti. Ja myöskin Siano Ferry on täällä. Hänkin ehkä voi sitten vastata joihin, jos näyttää siltä, että se koskisi erityisesti hänen alansa. No me vielä yritämme kerätä nimiä. No voin jo kertoa, keitä minulla on täällä listalla kansallista parlamenteista. Täällä on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 Um, if there's anybody... Jos joku muu vielä haluaa listalle, niin nostakaa kätenne pystyyn tai sitten kertomalla jollekin sihteeristön jäsenelle. Ihmisiä kertaa salissa. He käyvät katsomassa nimenne, koska täältä ei teidän nimiä näe. Eli jos ensin senaattori Divrovski Puolasta. Sieltä, olkaa hyvä. Please. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. W okresie... Hyvät naiset ja herrat. Äskettäisen talouskriisin aikana Puola pärjäsi aika hyvin. Me olimme ainoa Euroopan maa, jossa oli talouskasvu vuonna 2009, vaikkakin kasvu oli huomattavasti heikompaa kuin ennen kriisiä. Me olimme ryhtyneet toimiin, joilla halusimme torjua talouskriisin vaikutuksia, ja ne olivat samanlaisia toimia, joihin ryhdyttiin muissa maissa. Me nostimme talletustakeita ja säästimme julkisella sektorilla. Otimme käyttöön apua asuntolaina lyhennysten osalta. Annoimme luottoja pk-yrityksille. Helpotimme sitä, että yrityksiä, miten yrityksiä perustetaan, säätelimme energian hintoja. Ja ryhdyimme toimiin, joilla edistetään työpaikkojen luomista, mukaan lukien toimia sekä työntekijöiden että työnantajien hyväksi ja teemme kaiken tämän säätämällä lakeja. Ja tuloksena Puolan talous on nyt vakaalla pohjalla. Eurooppa, Yhdysvallat, Kiina, Japani. Niissä kaikissa on ryhdytty toimiin, mutta Eurooppa kärsii liiallisen byrokratian takia sehän estää talouskasvua. Eurooppa on myöskin ottanut käyttöön rajoitteita hiilidioksidia muiden päästöjen suhteen, ja tämä näkyy erityisesti Puolan tyyppisessä maassa. Siellähän ruskea hiili on hyvin tärkeä energialähde, ja tämä johtaa siihen, että energian tuotantokustannukset kohoavat koko ajan. Ja tämä taas johtaa sitten energiatuotannon kustannuksiin koko Euroopassa, ja tällaisilla toimilla, tällaisia toimia ei ole toteutettu muissa maissa. Ja seurauksena kilpailu muualta on nyt epäreilua. Ei ole merkkiä siitä, miten hiilidioksidipäästöt olisivat kielteisesti vaikuttaneet ilmastoon tänä vuonna, mutta silloin kun on rajoituksia, niitä pitäisi soveltaa sitten kaikkialla maailmassa. Puolassa Delhatton voimalassa oli hiilidioksidin varastointeja ja hiilidioksidit tallennetaan maaperään. Tämä heikentää voimalan tehokkuutta 25 prosentilla, eli siellä joudutaan polttamaan enemmän hiiltä ja sieltä aiheutuu enemmän päästöjä, jotta se voidaan sitten pumpata maaperään. Enkä nyt ymmärrä, miten tämä voi olla kannattavaa pitkällä aikavälillä. Paikallisväestö on myöskin huolissaan mahdollisista ympäristöseuraamuksista, kun kaasua pumpataan maaperään. Maat, joissa on esimerkiksi metsiä, joihin voidaan sitoa hiiltä, ne pitäisi ottaa huomioon silloin, kun tällaisia rajoituksia säädetään. Sitten toinen kysymys elintarvikkeet. Puolassa on hyvin paljon alueita kesannolla, koska maanviljely ei ole kannattavaa. En usko tästä syystä, että meidän tulisi tukea geneettisesti muunneltua maanviljelyä, koska meillä ei ole näyttöä siitä, että tällainen ruoka olisi turvallista. Hyvin usein puhutaan ympäristöstä ja terveydestä, mutta aika vähän puhutaan siitä, millaisia mahdollisia kielteisiä vaikutuksia tietyillä elintarvikkeilla on kansanterveyteen, ja meidän tulisi edistää terveellisiä elintarvikkeita. Kiitos. Kiitoksia. Tämä nyt ei ollut mikään kysymys oikeastaan, vaan vähän yhteenveto Puolan tilanteesta. Ja se oli ihan kiva juttu. Nyt meidän täytyy puhua aika hitaasti, ja jos täällä on lausuntoja enemmänkin kuin kysymyksiä, niin kyllä sekin käy. Ja nyt pyytäisin, että senaattori Balderasi Italiasta käyttäisi puheenvuoron. Thank you very much, Mrs. President. I wish to support... Kiitoksia. Minä äh, haluan äh, ylläpitää italialaista työtä, minä vaihdan italian kielelle. Kiitoksia. Minulla on kysymys vähän erikoinen kysymys. Minun mielestäni se, että saadaan tällainen elvytysstrategia työllisyyden sektorille vuoteen 2020, niin sitä varten meidän täytyy tuntea kaikki ne seikat, jotka ovat nykyisen kriisin taustalla ja mitkä ovat sitten mitkä ovat sitten ne tuotantoa elvyttävät toimet. Tämä strategia 2020, eh, tässä on nyt jälleen eh, maailmanlaajuinen kriisi menossa. Tämä kokemamme kriisi, jossa vielä olemme sisällä, siinä on kolme syytä, miksi se on syntynyt. Ensinnäkin on epätasapainoa maailman taloudessa. Amerikassa on ylikulutusta, myöskin Kiinassa. Ja sitten sitten Euroopassa on ollut tämä inflaatiopelon peikko liiallinen. Me olemme vain keskittyneet inflaation torjuntaan, eikä, emmekä ole nähneet, eh, kuinka Euroopan euron vaihtokurssi meni sellaiseksi kuin meni. Ja meidän kasvuvauhtimme on laskenut alle puoleen prosenttiin, eli kolmasosaan Amerikan ja viidesosaan Kiinan kasvuvauhdista. Sitten rahoitusmarkkinasäännöt. Täällä on nyt syntynyt tällainen finanssikupla. Sitten lisäksi on näin, että aikaisempi G8 hallintotapa ei, ei ollut hyvä. Meidän tarvitsemme uudenlaista hallintoa. Mitkä ovat sitten mm, tämän uuden nousun signaalit. Nämä merkit eh, liittyvät eh, kriisin syihin. Tässä nyt amerikkalainen kulutus eh, on lisääntymässä ja Kiinassa säästäminen on Kiinassa siis lisääntynyt, eikä meillä edelleenkään ole uutta hallintotapaa. Maailma on nyt tällaisessa mahdottoman teoreemassa vankina. 50 vuotta sitten oli tällainen tilanne ja ny- nykyinen teoreema eh, liittyy siihen, että USA, Eurooppa ja Japani, kolme talousaluetta, yrittävät ulos kriisistä kaikki kolme samalla eh, menetelmällä eli vientituilla – Jokainen näistä kolmesta alueesta yrittää ulos kriisistä eh, kehittämällä vientiä. Ja minäpä kysyn, että kuka sitten näitä tuotteita ostaa? Miten me voimme tätä maailmantalouden epätasapainoa tällä tavalla oikaista? Sitten vielä yksi asia on kysyntä, joka liittyy tähän vaikeaan taloustilanteeseen. Tässä on niin ruususen uni kyseessä. Me tarvitsemme uutta hallintotapaa, eikä meillä, emmekä voi ajatella tällaista G20, G25 kuvitelmaa. Me tarvitsemme uutta G8, jossa on Brasilia, Kiina, Japani, Yhdysvallat ja näin edelleen. Ja tällä tavalla Euroopan pitäisi eli uudessa hallintomallissa mukana ikään kuin Euroopan Yhdysvaltoina tai sitten olla kokonaan poissa. Uusi hallintotapa ja sen toimijat, niiden täytyy uudistaa kansainvälistä rahajärjestelmää vähän kuin Bretton Woods me emme voi nyt tässä tilanteessa jäädä odottamaan sitä, että Kiina rynnistää markkinoille pidäkkeettä. Uusia sääntöjä tarvitaan Kiinan valuutalle, joka hyötyy dollarista. Ja Euroopasta nyt puuttuu strategia makrotalouden sektorilla – ja rakenteelliset muutokset, joista tässä kuulimme äsken johdantopuheenvuoroissa, niin tietenkin olemme niiden takana, talouskuria ja kaikki nämä keinot, mitä tässä mainittiin, niin niistä ei ole mitään hyötyä, jollei jotain viiteryhmää ole maailman talouden puolella. Meillä täytyy olla puolustettava eh, kasvustrategia maailmaa varten. Meidän täytyy mennä tiukemmin, nopeammin eteenpäin. Meidän täytyy puuttua alijäämiin, vakauttaa budjetit, sijoittaa infrastruktuuriin, innovaatioihin, kaikkeen siitä, siihen mitä äsken mainittiin. EKP tarvitsee myös uuden työjärjestyksen eh, niin, että se pelkästään vahtisi inflaatiota, vaan huolehtisi näistä kollateraaleista efekteistä. Meidän täytyy miettiä, miten kaikki tämä vaikuttaa kasvuun. Meillä on inflaatio ja kasvu, kaikkia kaksi jalkaa. Sitten me tarvitsemme veropolitiikkaa, joka on tiukkaa meidän täytyy julkistaa alijäämää, pystyä torjumaan, mutta täytyy myös pystyä investoimaan tuottaviin kohteisiin. Mistä me nyt puhumme näissä kokouksissamme? Kun me puhumme kriisistä, pääsyn strategiasta eh, vuonna 2000, vuoteen 2020 mennessä, Et eh, täytyy tässä voi maailmassa olla uusi kriisi olla ovella ja meidän täytyy ennalta ehkäistä sitä eh, kansainvälisesti rahoitusmarkkinoilla ja rahamarkkinoilla. Kiitos. Clock on for people. Kiitoksia tätä kello päälle. Teidän täytyy rajoittua kolmeen minuuttiin, koska muuten saatte sitten tuota kollegoilta puukkoa selkään illallisella. No tämäkin oli taas vähän enemmän huomio tai yleisempi kysymys selviytymistrategioista ja muistutan vielä, että voimme keskustella tarkemmin näistä globaaleista aspekteista vielä huomenna. Sitten Euroopan parlamentin ensimmäinen puhuja, Jose Manuel. Ole hyvä. Presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tällä nyt on paikalla Stark ja Pisani, eli teen hyvin konkreettisia kysymyksiä. Stark, mitä mieltä olette eurooppalaisesta valuutarahastosta, josta nyt puhutaan. Ja sitten toinen kysymys, 2020-strategia. Siinä on kohta, jossa puhutaan, että kun otetaan huomioon rahoitusalan vastuu kriisin suhteen, olisi hyvä miettiä jonkinlaista menettelyä tai mekanismia, jonka avulla sen olisi pakko maksaa takaisin näitä kriisissä aiheutuneita vahinkoja. No, tämä nyt ei vastaa komission ehdotuksia eikä myöskään neuvoston ehdotuksia, mitä tulee pankkien valvontaan. Euroopan parlamentti on ehdottanut tämän tyyppistä mekanismia, jotta voitaisiin toteuttaa tämä ehdotettu 2020 strategia. Mutta neuvosto Troikassa kuitenkin vastusti tätä ajatusta ja seuraavana päivänä hyväksyi sitten 2020 strategian. Eli haluaisin kuulla tästä jotain. Ja sitten Pisanille hyvin lyhyt kysymys. Strasbourgissa Espanjan pääministeri puhui sanktioista ja 2020 strategiasta puhutaan vain artiklasta 121 suurista taloudellisista suuntaviivoista ja myöskin euroalueen kysymyksistä. Ja nämä asiat meille ovat jo tuttuja silloin, kun näistä alettiin puhua. No, mikä sitten on se lisäarvo, jota puheenjohtajavaltio Espanja haluaa lisätä näihin artikloihin. Mehän jo tiedämme, että tämä on uusi idea. Se on mukana tanskalaisten, italialaisten, Brittien ylähuoneen asiakirjassa, silloin kun puhutaan tästä hallinnosta. Ja siitä nyt ei ole kuitenkaan ehkä ihan riittävästi saatu selvyyttä. I'm going to continue. Kiitoksia. Sitten jatkamme ja otamme muutaman kysymyksen ensin. Ja ehkä Angelo Ferrucci Maltalta voisi käyttää seuraavan puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen kuunnellut näitä esityksiä Euroopan kasvun ja uusiin työpaikkoihin liittyvästä strategiasta. minä edustan pienintä taloutta Euroopassa. Ja meillä on hyvin huono tulos ollut 25 vuoden aikana koulu, koulutuksessa. Meillä on hyvin paljon, hyvin paljon lukutaidottomuutta ja, ja myöskin huonoja tuloksia, kun koulu, koulu, koulu päättyy. Eli tämä meidän BKT on 77 prosenttia EUn keskiarvosta ja se on hyvin epätasaisesti jakautunut. Meillä myös köyhyys nousee 20 prosenttia on jo köyhiä eh, köyhyydessä tai sen uhkaamana. Se, meillä on vesitarife, jotka ovat kaikkein korkeimpia 27 maassa. Eurostatin mukaan meillä on ollut kaikkein pahin kriisi – Suhteellinen köyhyys mitataan sillä tavalla, että keskimääräisestä tulosta. 21 prosenttia ihmisistä elää köyhyydessä ja se johtuu nimenomaan koulutuksen puutteesta. Työttömyys Maltalla nousee koko ajan. Se on 7,5 prosenttia työvoimasta ja se on erittäin paljon tällaiselle pienelle taloudelle. Eli kysymykseni on tämä. Oletteko sitä mieltä, että erityisstrategia pitäisi olla kasvulle e, ja työllisyydelle tällaisille pienille maille, koska meillä ei, meitä ei aina voida lähestyä samalla tavalla kuin suuria maita. Thank you very much. Um, just... Kiitoksia. Varoitan vielä teitä, että tulkeilla on ongelmia silloin, kun puhutte noin nopeasti. Sitten jatkamme. Täällä on niin paljon puhuja, että minä täytyy taas kerätä muutama kysymys yhteen ennen kuin palaamme vastauksiin, muuten me ehdi. Eli seuraavaksi Karisana Piirresuone Latviasta. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Meillä on myös kysymys. Mutta ensinnäkin rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, haluaisin sanoa kiitoksen sanan Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille siitä tuesta, jota Latvialle on osoitettu äärimmäisen hankalassa kriittisessä taloustilanteessa. Tänä päivänä meidän taloustilanteemme on sellainen, että me voimme puhua 20 20 tilanteesta 20 prosentin romahdus bruttokansantuotteessa, 20 prosentin työttömyys ja 30 prosentin eh, lasku julkisen sektorin palkoissa, myös 30 prosentin romahdus vähittäiskaupassa. On kuitenkin hyvä, että että tämä Euroopan kriisi tai Latvian kriisi ei ole pakottanut meitä muuttamaan meidän pitkän aikavälin suunnitelmiamme. Latviassa on saatu aikaan talousjärjestelmän vakautus nyt on aika ryhtyä pohtimaan erilaisia strategioita, joilla taloutta voidaan kehittää. Me olemme käyneet laajalaisia keskusteluja Euroopan komission kuulemisasiakirjan pohjalta. Olemme keskustelleet työmarkkinaosapuolten kanssa hallituksen, parlamentin, puolueiden kesken ja keskustelujen jälkeen olemme päässeet siihen lopputulokseen, että meillä on seuraavat kansalliset painopistealueet. Makrotalouden vakaus, yritystoimintaympäristön parantaminen, tietopohjainen kasvu ja integroituminen työmarkkinoille. Samaan aikaan haluaisin kuitenkin vahvistaa meidän erityisintressimme. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ohella uskomme taloudellisen yhteenkuuluvuuden olevan yhtä tärkeä, ja tällä tarkoitamme sitä, että maaseutuyrityksiä, maaseutuyrittäjiä tulisi tukea yksityistämistä, modernisointia tulisi vahvistaa. Euroopan unionin tasolla pitäisi ryhtyä pohtimaan yhtäläisten toimintaolosuhteiden luomista kaikille niille, jotka ovat osallisina maatalousalalla. Muutoin annetaan prioriteetti niille, jotka saavat enemmän suoria maksuja. Lisäksi erityispainopistealueet ansaitsevat enemmän huomiota, ennen kaikkea sellaisissa jäsenvaltioissa, jotka ovat jäljessä muuta Euroopan unionia. Haluaisin vielä mainita koheesiopolitiikan erityisroolin kasvun kannustamisessa vähiten kehittyneillä ja köyhimmillä alueilla. Päinvastaisessa tapauksessa on olemassa se riski, että emme saavuta strategian keskeistä tavoitetta luoda kestävä sosiaalisen markkinatalouden tilanne järjestelmä. Me uskomme, että tämänhetkistä prioriteettia tulisi tasapainottaa viittauksilla tasapainoiseen kasvuun. Joskus nämä määrät... Anteeksi, voisitteko hiukan hidastaa? Tulkeilla on nyt vähän vaikeuksia pysyä mukana ja Yrittäkää puhua vähän, vähän lyhyemmin. Teidän täytyy vähän leikata tätä puhetta. Merti būtu lai... Tavoitetta pitäisi muokata siten, että nämä seikat tulisivat näkyviin. Olisi realistisempaa, jos kukin jäsenvaltio voisi luoda kvantitatiiviset tavoitteet oman erityistilanteensa pohjalta. Me haluaisimme painotettavan enemmän pk-yrityksiä. Ja Small Business Act on tietysti tässä hyvin tärkeä. Ja nyt kysymys. Komission tiedonannosta ei meidän mielestämme käy kovin hyvin ilmi, miten 2020 strategian painopistealueet liittyvät Euroopan unionin budjettiin ja rakennerahastoihin. Mikä on EU-budjetin osuus, kuinka paljon tähän strategiaan on merkitty ja vielä lopuksi joitakin suosituksia. Me uskomme, että strategiassa tulisi olla rahoitusta eri lähteistä, ei pelkästään Euroopan unionin budjetista. Anteeksi, mutta teillä on jo ollut lähes kuusi minuuttia aikaa ja meillä on paljon vielä nimiä tällä puhelistalla, joten... Niin, lopuksi sanoisin ainoastaan, että me ehdotamme arvioitavan, onko Euroopan seitsemäs aloite eli köyhyyden vastainen aloite tarpeen tässä strategiassa. Jos me voimme menestyksekkäästi toteuttaa nämä kuusi ensimmäistä painopistealoitetta, silloin köyhyys ongelmana ratkeaa itsestään ja me toivomme, että onnistumme koordinoimaan ponnistelujamme Euroopan unionissa jäsenvaltioiden kesken. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kollegat. Kiitoksia. Tiedän, että tämä on hankalaa, mutta pyytäisin, että nyt, yritätte puhua vähän lyhyemmin. No sitten Philip Lambert, siitä, ole hyvä. Try to behave. Kiitoksia, me koitan nyt käyttäytyä nätisti. Aluksi on ikävä, että komissio ja neuvosto päättivät jättää meidät. Tämä nyt ei ole mikään kunnioituksen osoitus kansallisille parlamentin jäsenille, jotka silloin tällöin tulevat tänne keskustelemaan kanssamme. No pari-kolme kysymystä. Meillä on paljon sanomista EU 2020 strategiasta, mutta koska komission jäsen nyt lähti, niin jäätään se toiseen kertaan. Ensinnäkin tuottavuudesta. No, meidän pitää lisätä tuottavuutta. No, mistä tuottavuudesta puhutaan? Puhutaanko työ, työn tuottavuudesta, koska jos se on se, mitä tarkoitetaan, silloin, jos me haluamme talouden kasvavan, meidän pitää kasvattaa talouden fyysistä tulosta nopeammin kuin työn tuottavuutta ja se ei tietenkään ole kestävää. Eli Stark ja Pinsaniferi, miten vastaisitte tähän? Koska me katsomme, että tässä nyt on vika tässä yhtälössä. No sitten tasapainoinen budjetti. Tietysti meillä pitää olla vankkaa finanssipolitiikkaa, mutta olen hiukan huolissani siitä, että liian, liikaa puhutaan finanssipolitiikan konsolidoimisesta kulujen osalta, mutta kuitenkaan ei näistä tuloista kuulla kovin paljon. Eli mitä me teemme näillä verojärjestelmillä. Pystyykö hallitus tuottamaan ne palvelut, joita sen tulee tuottaa myöskin 2020 tavoitteiden mukaisesti? Eli mihin pitäisi siirtää näitä verotusjärjestelmiä, jotta saataisiin aikaan enemmän tasa-arvoa, enemmän tehokkuutta ja myöskin tuloja, joita valtiot tarvitsevat, jotta ne pystyvät toteuttamaan tehtävänsä. Sitten epätasapainot. Aika paljon on puhuttu, epätasapainoista tilinpäätöksissä ja niin edelleen. Ja yksi epätasapaino on sellainen, jota tulisi miettiä, eli köyhyys. Meidän 16 prosentin köyhyyttä Euroopassa, joka, joka on niin sanotusti edistynyt talous. Mi- Tämähän on kestämätön epätasapainotilanne ja se on epätoivottu seuraus tästä mallista, vai onko se perussyy tai yksi perussyistä tälle kriisille? Koska jos se nähdään perussyynä, ei pelkästään altruistisista syistä, meidän täytyy miettiä sitä, vaan myöskin talouden tehokkuuden syistä meidän täytyy puuttua köyhyyteen hyvin tehokkaasti. Eli miten näette tämän asian? Ja jäin alle kolme minuuttia. Uh, I, I I, will. Kiitoksia. Sitten sitä, niin hetkinen, muutama vastaus nyt, koska muuten he unohtavat nämä ensimmäiset kysymykset. Pari kysymystä oli osoitettu teille, Pisani. En tiedä, haluatteko nyt vastata. Ja sitten sen jälkeen Stark. Oh, well, it's okay. It's obviously as you, as you Uh, let me just say that I'm, I'm very, very happy to be today and to have this. Voin todeta, että olen iloinen voidessani olla täällä tänään, että minulla on mahdollisuus tähän keskustelun kanssanne. Haluaisin ensinnäkin vastata kysymykseen sanktioista, seuraamuksista ja jonkinlaisten seuraamusten käyttämismahdollisuudesta, jotta EUn 2020 agendaa voidaan panna tehokkaammin täytäntöön. Minun näkemykseni näistä sanktioista on, että kuten olemme nähneet kasvu- ja vapaussopimuksen kohdalla, niitä on vaikea panna täytäntöön ja noudattaa. Ja syy siihen on se, että periaatteessa – voidaan pohtia seuraamusta ainoastaan, jos voidaan osoittaa, että jonkin tietyn maan toiminnalla on kielteinen vaikutus ei maahan itseensä, vaan sen kumppaneihin tai EUn elinkelpoisuuteen toimintaan kokonaisuutena. Tämä minun nähdäkseni on ainoa validi syy, jolla eh, näitä voidaan harkita. Muutoin tämä on poliittisesti ja kansainvälisesti kestämättömällä pohjalla koko seuraamusten pohtiminen, joten sanoisin, että tämä on seikka, jota on tutkittava, mikä ikinä tämä juridinen puitteisto onkin. Kyse on kuitenkin substanssista. Sitten uudesta poliittisesta puitteistosta, kuten siitä on keskusteltu EU 2020-strategian yhteydessä ja koordinoinnin painottamisesta. Minusta on ensinnäkin selvennettävä, mitkä ovat puitteet. Meillä on juridinen perusta, oikeusperusta, joka ei niinkään lähde seuraamuksista, vaan suosituksista. Aiemmin suosituksia ei ole käytetty jotta tietyille hallituksille olisi sanottu, että heidän maidensa kehitys luo mahdollisesti kestämättömän tilanteen ja johtaa ongelmiin. Eli tätä heikompaakaan välinettä ei ole hyödynnetty. Minusta tätä heikompaa välinettä voitaisiin käyttää ja niin kauan kuin on olemassa painopiste sen selvittämisellä, mitkä vaatimukset ovat ja miltä osin tietty toiminta luo ongelmia vakauden suhteen. Sen sijaan, mitä voitaisiin käyttää, ja viitan tässä puheenvuoroon, joka tuli Latvian parlamentin edustajan puolelta, EU-budjettia voidaan käyttää, jotta jotta voidaan vahvistaa sitoumusta tiettyihin EU 2020 strategian tavoitteisiin. Tästä keskusteltiin itse asiassa jo Lissabonin strategian yhteydessä. Tätä ei ole niinkään pantu missään vaiheessa täytäntöön. Sanoisin, että porkkanat toiminevat tässä paremmin kuin kepit. Sitten toinen kysymys tuottavuudesta, kasvusta. Onko tuottavuus kestävän kasvun perusta? En sanoisi että kyse on niinkään siitä, kuinka paljon tuottavuutta on, koska tuottavuus on tehokkuuden mittari. Jos on tehokas, se on hyvä asia. Ei voi syyttää tai pahoitella siksi, että on oltu tehokkaita. Kysymys kuuluu ennemminkin, mitä tuotetaan. Eli kestävyys koskee sitä, mitä tuotetaan, mikä on tuotannon vaikutus kokonaistuotteisiin, hyödykkeisiin, joita halutaan omaan talouteen. Ei ole niinkään kyse siitä, kuinka paljon tuottavuutta on. Ei minusta tehokkuudessa ole mitään moitittavaa. No, työn tehokkuus versus resurssien tuottavuus. Tämä toinen on nyt kiireellisempi kysymys kuin työvoiman tuottavuus. Olen samaa mieltä siitä, että työn tuuttavuus on yksipuolisesti tarkasteltu, koska se ei ota huomioon muita elementtejä, kuinka paljon voimavaroja käytetään, kuinka paljon pääomaa käytetään. Ja tähän on liitettävä myös syötteen, ei vaan tuotoksen, outputin kunnollinen mittaaminen. Mutta jos saadaan kunnon mittaukset, jonkinlainen Katto ei kuitenkaan ole kyseessä tuottamiselle. Thank you. <clears throat> Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia näistä kysymyksistä, jotka osoitettiin minulle. Minusta tuntuu, että minulle tuli useampia kysymyksiä kuin mihin pystyn vastaamaan Täällä on tietenkin erilaiset vastuunjaot EKPn komission ja neuvoston välillä ja sen otan tässä nyt vastauksissani huomioon. Mitä tulee tähän makroekonomiseen puitteistoon ja siihen, mitä siitä on, mitä viime kriisistä on ollut opittavissa ja 30-luvun kriisistä, mikä on Euroopan anti tähän kansainväliseen keskusteluun, kun puhutaan siitä, miten maailmantalous järjestetään ja kuinka sitä hallinnoidaan tulevaisuudessa. Minun mielestäni meillä on periaatteessa jo olemassa strategia, jonka pitäisi toimia hyvin. Ja se, se on toiminutkin hyvin. Meillä on keskipitkän aikavälin tähtäin tässä makrotaloudessa ja myöskin veropolitiikassa ja siellä on harkinnan varalle jätetty varaa ja konsolidoinnissa. Ja ylijäämät, ne syntyvät, syntyvät aikanaan, eikä, eikä tilanne monissakaan maissa kovin optimaalinen ollut. Myöskin, myöskin rahapolitiikassa on tällainen keskipitkän aikavälin suunnitelma. Meillä on siis keinoja ja meidän täytyy sitä korostaa myöskin kansainvälisesti. Meillä on tapa toimia ja se voi toimia. Me tiedämme, että, että kriisi ei alkanut Euroopasta, se alkoi muualta ja kuitenkin meihin tämä vaikutti hyvinkin paljon. Nyt kun on kysymys siitä, että laaditaan globaali strategia Eh, vastaavista kriiseistä, eh, kriiseistä jatkossa, niin meidän täytyy keske, keskittyä makrotaloudellisiin seikkoihin, eikä katsoa vain näitä lyhyen aikavälin eh, muutoksia. Vielä sanoisin, että minun osaltani ja EK, EKPn osalta kestävän kasvun edellytys on matala inflaatio. Me haluaisimme, että taseet olisivat tasapainoisia. Miten sitten tästä eurooppalaisesta rahastosta? Tässä meidän hallintoneuvostomme antoi siitä oman näkemyksen ja minä olen vain kommentoinut yhtä asiaa. Se oli aikana, jossa en tiennyt minkälaisia E, e, minkälaisia elementtejä tässä eurooppalaisessa rahastossa oli siinä muodossa, muodossa kun Saksan valtiovarainministeri sitä esitti. Siellä on paljon asioita, joita pitää katsoa tarkkaan. Siellä on sanktioita ja myöskin sitä voitaisiin käyttää viime käden apuna, kun kriisi iskee. Mutta siellä on myöskin on myöskin muita keinoja ja täytyy myöskin olla sitten keinoja, joilla päästään ulos Euroopan unionista. Meidän täytyy kaikkea tätä katsoa toisiinsa suhteutettuna ja siksi minun mielestäni asioita on katsottava vielä yksityiskohtaisemmin. Tähän liittyy myös kysymys siitä, että pitääkö perustamissopimusta muuttaa tämän tässä valossa. Sitten tämä 2020 strategia, se on hyvin tärkeää, jotta tuottavuus kasvaisi. Ja mitä me sillä tarkoitamme? Tämä strategia on tällainen output-orientoitunut strategia. Se on ikään kuin prosessin loppupään strategia. Mitä sitten tulee työn tuottavuuteen ja kokonaistuottavuuteen, niin molemmat ovat tärkeitä. sehän on jo sanottu, ja että pitää, pitää miettiä sitä, kuinka taloutta voidaan mitata. Tämä on tällainen output ja talouden tuotto. Minun mielestäni se ei voi olla minkäänlainen tavoite itsessään, itsessään tämä strategia. Sitten budjeteista liikaa menoja ja liian vähän tuloja. Hyvin tärkeä seikka mielestäni. Ja kun mietimme, minkälaisia tuottoja ja tuloja hallitukset tarvitsevat ja valtiot, jotta voisivat hoitaa, hoitaa kaikki tehtävänsä niin ensin pitäisi miettiä näitä tehtäviä, ovatko kaikki, onko kaikki se, mitä julkinen te- sektori tekee, mitä hallitukset tekevät, kuuluvatko ne sille. Jos me katsomme näitä alijäämiä, jotka ovat 7-10 prosenttia monessa maassa, niin 80-90 prosenttia on julkinen velkaa, velkaantumisaste monessa maassa ja silloin on hyvin vaikea kustannuksia menoja leikata. Pitäisi kuitenkin katsoa sekä tulojen että menojen lähestymistä tai niitä katsoa tasapainotilanteesta. tilanteesta Tässä kysyttiin, että mistä kasvu tulee ja miten yksityinen kulutus tähän suhtautuu. Monissa maissa mm, euroalueella on välillisiä veroja nostettu huomattavasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Ja e, yksityistä, yksityisen talouksien kulutusmahdollisuutta hallitus on leikannut, joten jälleen tässä sekä tulopuoli että menopuoli ovat tarkastelun kohteena. E, me julkisen vallan tehtävät ovat asia, joita pitäisi kriittisesti tarkastella tällä hetkellä. Sitten näistä sanktioista tässä yhteydessä. On, on aivan totta, että sanktioilla ei ole ollut tehoa, erityisesti 2003 näin kävi. Tästä seurasi se, että kasvu- ja vakaussopimusta jouduttiin muotoilemaan uudestaan. Ja olen sitä mieltä, että jotta voisimme näitä verosäännöksiä vahvistaa ja niiden soveltamista vahvistaa. Tarvitsemme uusia menettelytapoja. Me emme käy muuttamaan sopimuksia, perustamissopimuksia, mutta meidän täytyisi keskenämme sopia, että miten nämä syntiset, kuten voitaisiin sanoa, niin, niin pot, että potentiaaliset synnintekijät eivät kuitenkaan langettaisi sanktioita näille syntisille. Mutta pitää nyt katsoa, minkälaisia muutoksia tarvitaan, jotta verotussäännöt, jotka meillä on voimassa, toteutuvat. Kansainvälisesti hän ei tilanne ole ihan sama. Kansainväliset Kansainväliset instituutiothan ovat kehuneet Euroopan unionia sen omista säännöistä, sillä tässä verotuspolitiikan säännöllä meillä on mahdollisuus päästä pois tästä äh, kannustinvaiheesta näistä talouden stimulusjutuista. Right. Uh, thank you very much. Uh, I, have to... Kiitoksia. Nyt täytyy varoittaa, että olen jo etukäteen kuullut, että Starkin pitää lähteä viideltä. Mutta hän nyt on täällä kuunnellut näitä ehdotuksia ja esityksiä. Mutta nyt voimme sitten jatkaa. Ja voimme sitten tehdä omat johtopäätöksemme. Seuraavaksi listalla on Kuselis Kreikasta. Dimitrios. Kiitoksia puheenjohtaja puheenjohtaja. Kuten komission jäsen totesi, Kreikka on ryhtynyt kaikkiin toimiin, joita sille suositeltiin, kun se puuttuu julkiseen alijäämään. Mutta kuten tiedätte, spekulaattorien hyökkäykset ovat jatkuneet. Se ei vaikuta pelkästään kriisiin, vaan nämä, vaikut- nämä hyökkäykset vaikuttavat koko euroalueeseen ja itse euroonkin. Ja halusin kysyä, onko mitään päätöstä tehty siitä mekanismista, jolla puututaan spekulaattorien toimintaan ja jolla voidaan vahvistaa euroaluetta ei pelkästään nyt, vaan myöskin tulevaisuudessa tulevilta hyökkäyksiltä. Sitten toinen kysymys. Kun otetaan huomioon että tämä taloussykli on erilainen kussakin maassa. Tuleeko mitään mukautuksia näihin kriteereihin, joita on esitetty takeiksi kunkin maan osalta liittyen kasvu- ja vakaussopimukseen, joita sovelletaan euroalueen maissa. Katsotteko, että esimerkiksi tämän tyyppisessä kriisissä meidän pitäisi kieltää CTSien osto säätiöissä, joissa ei ole näitä obligaatioita hallussa. Kriisi, jota nyt elämme, on aiheuttanut valtavasti ongelmia työllisyyden suhteen. Monet ihmiset ovat menettäneet työpaikkansa. Katsotteko, että tämä kehitys, josta nyt puhutaan, Katsotteko, että siihen pitäisi liittää se, että luodaan työpaikkoja ja suojellaan työpaikkoja, joita on vielä olemassa? Ja jos vastaus on kyllä, millä tavalla aiotte yhdistää kasvun ja työllisyyden ja millä tavalla se voidaan toteuttaa? Kiitos. I'm just wondering, Mr. Stark. Niin Stark, haluatteko ehkä vielä vastata tähän kysymykseen, joka liittyy spekulointiin ja näihin riskiluottojohdannaisiin? Aivan lyhyesti. Voin vahvistaa sen, että Kreikan hallitus on toiminut vuoden 2010 osalta ja nyt on kyse näiden toimien täytäntöön panosta. Eli EKP-neuvosto on ollut hyvin vaikuttunut tästä edistysaskeleesta. Tiedämme, että Kreikan hallitus ja Kreikan parlamentti tietävät myös että tämä on lähtökohta. Ja kuten sanoin omassa esityksessäni, joissakin maissa konsolidointi kestää vielä vuosia, jotta vajeet saadaan laskemaan ja suhde bruttokansantuotteeseen kestävälle pohjalle. Tästä voidaan siis keskustella ja siitä keskustellaankin jo poliittisella tasolla ja on olemassa kasvavaa levottomuutta CDSn käytöstä. Ja tällä hetkellä on olemassa pohdintaa, pitäisikö kieltää CDSien hankinta, onko se oikea keino, mutta ainakin tämä parantaa markkinoiden infrastruktuuria. Jos siis kaikesta syytetään spekulantteja, hmm, spekulointiahan on, se on ihan todennäköistä, mutta jos tämä kaikki katsotaan tällaista johtuvaksi, se on aika hankalaa, eli mitä parhaimmillaan voidaan tehdä spekuloinnin torjumiseksi on palata uskottavaan politiikkaan ja näin Kreikan hallitus ja Kreikan parlamentti ovat tehneet. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Um, I, I could just for the benefit... No niin. Kreikkalaiselle jäsenelle me voimme todeta, että tänä aamuna meillä oli kuuleminen liittyen johdannaisiin. Ja Euroopan unioni tekee ehdotuksia lainsäädännöksi tällä alueella. Ja Gary Gensler oli täällä Yhdysvaltojen Futuri komiteasta. Ja siellä kysyttiin, voitaisiinko näitä swappeja kieltää. No oli aika vaikea määritellä näitä asioita. Joillakin on intressejä jonkun maan hyvinvoinnin osalta, mutta hän kuitenkin kannatti paljon enemmän sitä, että valvojat pystyvät tarkkailemaan näitä positiolimittejä. Mutta tämä työ on edelleen kesken ja näistä asioista keskustellaan sitten uudelleen tulevaisuudessa. Ja talous- ja rahasioiden valiokunta myöskin on valmistelemassa mietintöä ennen kuin näitä suosituksia tulee komissiosta. Anteeksi, että nyt vastaan vähän puolestaan, mutta meillä tosiaan oli tällainen kuuleminen aamupäivällä. En nyt voi sanoa, että kaikki olemme tätä mieltä, mutta osittain puhumme näistäkin kysymyksistä. Sitten seuraavaksi listalla Gerhard Schick Saksasta. Ja vielen dank. Ihana. Kiitoksia. Uskon, että kun tarkastellaan tätä EU 2020-strategiaa sellaisena kuin se on esitetty, niin on väkisinkin ihmeteltävä, millaisella itsestäänselvyydellä lähdetään melkoisen epäonnistumisen jälkeen ihan aikaisempaa vastaavaan suuntaan etenemään kysymys ähm, käytännön elämän puolelta on, että yleensä kun on umpikujassa, niin sieltä on jotenkin päästävä pois ennen kuin painaa kaasupoljinta. Minulla on sellainen tunne, että sen pohdinta, missä kasvutoiveet edellisessä strategiassa Äh, haihtuivat tuhkana tuuleen. Tämän kaiken pohtiminen edellyttää vielä vähän syvällisempää toimintaa, koska kokonaisuutena meillä on hyvin, ollut hyvin vahvasti velanottoon perustunut kasvujärjestelmä. Tämä koskee yksityistä velkaantumista yhtä lailla ja mielenkiintoista kyllä myös maita, joissa on vientiylijäämää. Vientiylijäämän kautta on hyödytty muiden maiden velkapohjaisesta kehityksestä. Esimerkiksi Saksassa kolmannes meidän vientimme ylijäämästä on maihin, joilla on tällainen eh, iloinen lyhenne PIX, ja Saksan bruttokansantuote on sitä kautta huomattavasti alhaisempi, tai olisi siis sitä kautta huomattavasti alhaisempi. Tätä kautta konflikti olisi osittain ratkaistavissa. Mielestäni nyt tarvitaan toisenlainen kehityspolku Euroopan unionin taloudelle. Voidaan kaivaa esille ehkä joitakin vanhoja ajatuksia. Meillä Saksassa esimerkiksi on olemassa hieno laki ulkomaankaupan tasapainosta tavoitteena. Ehkä se voitaisiin jälleen huomioida. Lisäksi tämän talouden umpikujan ohella, joka on johtanut siihen, että varoja ei voidakaan käyttää tutkimukseen ja kehitykseen, vaan ne on pantava pankkien pelastamiseen, sen ohella on myös tähänastisen kehityskulun ekologinen umpikuja ja siinäkään mielessä tähänastiset tekstit eivät ole riittävän kunnianhimoisia, jotta kehitysmalli saataisiin muuttumaan riittävän perustavanlaatuisella tavalla. Toinen lyhyt huomio. Neuvoston edustaja puhui täällä governanceista, hallinnasta. Se on otettava hyvin vakavasti, koska siitähän voi olla johtunut aiemman 2020 strategian tavoitteiden osittainen virheellisyys. Ehkä ei ollut olemassa edes välineitä, joihin noilla tavoitteilla olisi, joilla noihin tavoitteisiin olisi päästy. Ja lisäksi vielä viimeisenä kohtana meidän pitäisi keskustella siitä, voidaanko näillä erilaisilla mekanismeilla, joita meillä on, päästä johdonmukaiseen politiikkaan. Johtaisiko siis Euroopan valuuttarahasto meitä siihen suuntaan, joka sopii kasvu- ja vakaussopimuksen tavoitteisiin, sopiiko se taas niihin talouden suuntaviivoihin, jotka meillä on, kun esimerkiksi tarkastellaan, miten on sovittu, että näistä kannustintoimista ei luovuta ennen vuotta 2011, ja samaan aikaan monia valtioita kritisoidaan ja sanotaan, että niiden tulisi säästää enemmän, eihän tämä koske pelkästään Kreikkaa, niin joutuu väkisinkin kysymään, mitä on oikein Euroopan talous talouspolitiikan johdonmukaisuus ja liittyykö tämä ehkä jotenkin siihen, että monet tavoitteet jäävät saavuttamatta? thank you very much. Um, Kiitoksia. Sitten Sven Well, my, my colleague, uh... Kollegani Kerchik jo sanoi osan siitä, mitä ajattelin sanoa, joten voin puhua hiukan lyhyemmin. Lievästi sanottuna olen hiukan yllättynyt siitä, kuinka paljon eurooppalaisia arvoja ja henkeä puuttuu siitä, mitä täällä on sanottu. Kaksi avainedustajaa tälle paikalla. Jos nyt luen neuvoston johtopäätökset Eurooppa 2020 strategiasta, voin nähdä, että Euroopan parlamentin rooli, roolia ei ole edes mainittu. Ja kuitenkin Euroopan parlamentti Lissabonin sopimuksen nojalla artiklan 121.6 nojalla saa enemmän oikeuksia talouspolitiikassa ja olen kyllä enemmän kuin yllättynyt. Sitten toiseksi, jos me katsomme jälleen sopimusta ja Euroopan unionin perustavoitteita ja vertaamme niitä 2020-strategiaa, niin siellä on suuria eroja. Yksi suuri etu on se, että rajoitetaan epätasa-arvoa. Me puhutaan, puhumme sosiaalisesta markkinataloudesta, joka pohjautuu vaikka solidaarisuuteen ja kestävään kehitykseen, mutta 2020 strategiassa, niin kuin se on tässä esitetty, ja jos katsotte näitä indikaattoreita, joita on ehdotettu, silloin kestävyys on pelkästään adjektiivi, eikä katsota oikeastaan, mitä planeetalla oikeasti tarvitaan. Eli 20 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähennys ei kerta kaikkiaan riitä, jotta voisimme tehokkaasti vaikuttaa ilmastonmuutoksen lieventämiseen. Ja jos me nyt emme ota näitä tavoitteita vakavasti, silloin tämä haluttu kasvu, josta on puhuttu ja joka on hyvin samantyyppistä kuin kymmenen vuotta sitten, kun mietittiin Lissabonin strategiaa. Jos me otamme tämän vakavasti, niin sitten joutuisimme umpikujaan, joka johtuu resurssien kustannusten kasvamiseen – Eli tällä strategialla on ekologiset rajat, mutta niitä ei ole edes mainittu tähän mennessä. Enkä oikein ymmärrä. Tämä ei ole sopimuksen hengen mukaista eikä myöskään solidaarista. Tämä ei ole myöskään Euroopan arvojen mukaista. Ja lopuksi sama kysymys. Eli kuka maksaa nämä viulut, koska nämä epätasapainotilat, jotka ovat niin vakavia tällä hetkellä, Minun käsittääkseni, mitä nyt tiedän näistä EUn arvoista ja joihin liittyy solidaarisuus, nämä mukauttamiskustannukset eivät voi langeta pelkästään näille alijäämämaille. Ren puhui tästä hyvin selkeästi, eli mukauttamiskustannukset kuuluvat alijäämämaille, mutta ei puhuttu mitään näistä ylijäämämaista. Mutta jotta on ylijäämää, silloin tarvitaan kaksi osapuolta ja toisen kumppanin on vastattava osasta kuluista ja muussa tapauksessa EU:ssa on suuria ongelmia, koska tämän tasoiset mukauttamiskustannukset, joita on suunniteltu alijäämämaille, eivät ole kestäviä taloudellisesti eivätkä poliittisesti. Ja me emme nyt puhu näistä asioista riittävän vakavasti, kun ajatellaan vaaroja. Jos tämä integraatioprosessi nyt keskeytetään, taloustilanteen vuoksi, joten meidän pitäisi nyt palata eurooppalaisiin arvoihin sillä tavalla kuin niistä on sopimuksessa mainittu. No nyt vielä Stark, koska tiedän, että hän nyt yrittää viipyötellä mahdollisimman pitkään. Eli tässä oli tämä Juju Tango-kysymys. Niin, niin, niin, niin. Kahdesta viimeisestä kommentista ja kysymyksestä. Ensinnäkin Minun mielestäni Lissabonin strategia ei ole epäonnistunut, ei, ei. Puolivälitarkastelun jälkeen, viiden vuoden jälkeen ja sen jälkeen, kun tavoitteista tehtiin fokusoidumpia, Lissabon on mielestäni toiminut, mutta kriisi on tuhonnut sen tulokset. Ja näin todella voidaan sanoa, että tämä kriisi on tuhonnut aikaansaadut tulokset. Ja tässä kontekstissa se, mitä Lissabonin myötä saatiin aikaan muun muassa, ei ollutkaan kestävää kasvua. Mutta nyt EUn 2020 strategian myötä pyritään keskittymään enemmän harvempiin tavoitteisiin, eikä niinkään laaja-alaisiin yleisiin tavoitteisiin, ja se on mielestäni tärkeää. En, hyvä herra Schick, ole sitä mieltä, että tämä olisi jonkinlainen talouden umpikuja. Kun on kyse sisäisistä epätasapainotekijöistä euroalueella, niin kyllä on olemassa ylituotanto- alituotantomaita, mutta te kuitenkin sanotte, että ne, jotka ovat saaneet aikaan eniten velkaantumista, ovat myös äh, luoneet kasvun mahdollisuuksia ylijäämämaille. Minun mielestäni jotkut euroalueen maat ja voitaneen ehkä sanoa myös globaalisti samoin, jotkut ovat eläneet yli varojensa ah, melko pitkään. Ja jos otetaan yksi erityinen tapaus esille euroalueella, äh, kun tarkastellaan BKT-kasvua, joka on keskimäärin vuodessa neljä prosenttia samaan aikaan, on huomattava kasvu palkoissa julkisella sektorilla ja yksityisellä sektorilla selvästi yli tuottavuuden avulla saatujen etujen. Näin nämä taloudet ja näiden eh, talouksien yritykset eivät enää olekaan niin kilpailukykyisiä. Eli mikä oikein on se meidän vertailukohtamme? Onko se keskiarvo, joka on saatu aikaan ylijäämä- ja alijäämämaissa, minkälaista strategiaa tulisi ajaa. Minusta vertailukohta on selvä. Ei pidä vesittää sitä, mitä on saatu aikaan niissä maissa, joissa on sopeuduttu. Ja minun mielestäni sopeutumiskustannukset ovat nyt, kuten komission jäsen sanoi, eh, suuremmat noissa vajemaissa, koska jos ne eivät muuta politiikkaansa, ne osuvat suoraan seinään yksinkertaisesti. Niiden on sopeuduttava. Ja me tiedämme, että no sanotaan nyt, että nousukauden jälkeen tulee myös laskukausi. Boomin jälkeen tulee bust ja tarvitaan uudelleen strukturointia ja poliittisen lähestymistavan muutosta. Ja näin äh, maat toimivat. Näin Irlanti on toiminut, toimii edelleenkin. Ja pitänee todeta, että Irlanti on tehnyt hyvin uskaliaita päätöksiä. Sama koskee myös Kreikkaa, joten tämä sopeutus koskee lähinnä noita vajemaita. Ja jälleen kerran, kun ajatellaan aiempaa kasvumallia ja tulevaisuuden kasvumallia, minä haluaisin tehdä selvän eron sille, onko kasvumalli markkinavetoinen vai politiikkavetoinen. Se on tärkeä seikka. Onko se politiikkavetoinen niin, että on olemassa strategia ja vientilähtöinen kasvu, viennin avulla tähdätään kasvuun, vai onko kyse hajautetusta prosessista? Minun mielestäni tämä hajautettu prosessi on se, no hyvä siinä kilpaillaan muiden maiden kanssa, kilpaillaan maailmanlaajuisesti, ja silloin joudutaan sopeutumaan toisella tavalla ja saadaan aika myös toisenlaiset tulokset. Kiitoksia. Um, Kiitoksia. Sitten Pisani, vielä nopea vastaus. Okay, maybe, maybe on the same, the same topic because... Ehkä tästä samasta aiheesta, koska aihe on niin tärkeä. Meidän täytyy tunnustaa, että meillä ei ole sellaista kehystä, missä voisimme päättää näistä eh, maksutaseasioista. Ja tämä on hyvin erilainen ongelma kuin budjettiongelma, johon, jonka tunnemme. Tietenkin ylijäämä budjetissa on parempi kuin alijäämä, mutta sitten nyt kun ajatellaan näitä säästöjä ja näitä rahavirtoja, ne menevät yhdeltä alueelta EU-ssa toiselle alueelle, on hyvin vaikea sitten arvioida sitä, kuin, onko tämä hyvä vai paha säästöjen siirtyminen rikkaista maista uusiin maihin on sellainen asia, että voimme iloita siitä. On varmastikin parempi kuin että, että Kiinasta rahavirrat menisivät USAhan. Koska nyt tämähän on sitä konvergenssia ja kehitystä, että raha kulkee rikkaista maista köyhempiin. Niin, kun meillä on alijäämiä, niin tämähän liittyy siihen peri, perinteiseen ajatusmalliin, mikä meillä on politiikan tavoitteista. Jos valtion alijäämät eh, eivät ole liian suuria, niin muutkin asiat korjaantuvat. Mutta tässähän nyt näin ei ole. Tämä vakaus ei välttämättä tule valtion talouden toiminnasta, vaan se voi tulla muualtakin. Katsokaapas, mitä tapahtuu Espanjassa. Meidän täytyy oppia näistä asioista ja meidän täytyy luoda tai muuttaa politiikan olosuhteita. Ja meidän pitäisi hyvin älyllisesti miettiä näitä asioita tulevina kuukausina konkreettisemmin. Tarvitaan kaksi toimijaa. Alijäämä valtiot kysyvät, miksi toisilla on ylijäämä spontaanisti voidaan sanoa, että alijäämävaltiot ovat sopeutumassa, mutta kuitenkin tähän prosessiin liittyy sellainen ongelma, että rikkaat valtiot voivat vaikuttaa tähän haitallisesti. Evidently, uh, by the same token, we can't niin me emme voi tietenkään sanoa Saksalle suoraan, että teidän ylijäämänne on meille ongelma. Sehän on syntynyt siitä, että yksi yksityinen kuluttaja toimii kuten toimii, emmekä voi niitä kuluttajia siitä haukkua. Kun katsomme Saksan ylijäämää ja Kiinan ylijäämää, niin Kiinan kohdalla voimme sanoa, että selviä vääristymiä on. on vääristymiä siitä, siihen, miten rahat ohjautuvat tietylle sektorille valuuttakurssissa, on vääristymiä, kilpailusektorilla on vääristymiä, ja me voimme ikään kuin löytää syyn, mistä, mistä ylijäämä on peräisin, ja siellä on vääristymiä, mitkä pitää korjata, mutta Saksan kohdallahan tällaisia ei ole, ja jos ehkä joitakin on, niin niihin pienempiin tapauksiin täytyy puuttua. Me olemme nähneet, että kun palkkakehitys, miten se vaikuttaa ja palvelusektori tähän kokonaisuuteen, meidän täytyisi kuitenkin katsoa alijäämiä ja ylijäämiä, että nehän ovat oireita samasta ongelmasta, joka on siellä syvemmällä. Ne itsessään ne eivät ole ongelmia. Se, mitä nyt tarvitsemme on jonkinlaiset kehykset. Meillähän on oikeusperusta ja olemassa, mutta ajattelun tasolla tarvitaan vielä lisää. Haluaisin sitten puhua tästä EU 20, 2020 strategiasta ja mitä sen myötä on saatu. Mielestäni Lissabonin sopimus Sitä, sen puitteissa on tehty e, diagnoosia, jonka mukaan työllisyysaste on ongelmallinen ja innovaatiosektori on ongelmallinen. Analyysi e, oli vain osittainen, mutta sinänsä oikea. Tästä, e, tästä on kymmenen vuotta, kun strategia tai tämä havaittiin. Sieltä puhui, puuttui paljon asioita. Siellä esimerkiksi koulutus puuttui ja BKTL oli liian oli läsnä ja tietyt teknologiat olivat myöskin mukana. Vihreä talous oli joskus mukana, joskus ei. Mutta se ei ollut siinä asemassa kun missä sen nyt pitäisi olla – ja eräitä asioita puuttui vielä lisäksi. Esimerkiksi rahoituspuoli oli puuttuineesta ajatuksista, kun strategia luotiin. Tällainen eh, tasapaino kasvun ja vakau- taloudellisen vakauden välillä on asia, jonka pitää olla paljon keskeisemmässä roolissa tässä keskustelussa. Sitten julkinen talous, niistä eh, on tulossa keskeinen kysymys ja olenkin samaa mieltä sen kanssa, että sopeuttamistoimia pitää laajalti tehdä eh, jokaisessa maassa ja silloin julkisen talouden rooli tulee ilmeisemmäksi. Ei ole kysymys eh, rahan käytöstä ja, ja veropoliittisista toimista. Me voimme nimittäin hankaloittaa eh, kasvua tällaisilla verotoimilla huomattavastikin. Jos me palaamme kestävälle raiteelle ja vähennämme alijäämää, niin mitä hallintoon tulee, Meillä on hyvin heikkoja välineitä käytössämme siihen nähden, mitä pitäisi tehdä. Hallinto-ongelma, joka oli Lissabonin strategiassa mukana, niin eh, sitä ei ole ongelmana ratkaistu. Joitakin parannuksia on tehty, mutta instrumentteja ei ole. Um, Kiitoksia. Täällä on vielä kymmenen nimeä listalla, joten ehdottaisin, että annan nyt etusijan kansallisten parlamenttien edustajille. Te saatte puhua ensin ja sen jälkeen sitten palaamme vielä valiokunnan jäseniin. Mutta koetakaa puhua nyt korkeintaan 2-3 minuuttia. Ensin Kalmari Suomesta. Arvoisa puheenjohtaja, Suomi kannattaa Eurooppa 22 strategiaa, mutta pelkää, että se jää sanahelinäksi, ellei toteuttamisaikataulua ikään kuin portaita etenemiselle luoda ja samoin ellei maille seuraa sanktioita siitä jos he eivät toimia toteuta. vaikka kilpailukyvylle erittäin tärkeitä tietenkin ovat kustannukset ja ikään kuin ahkeruus on tärkeää että, että tuottavuus otetaan entistä paremmin huomioon ja, ja luodaan mittarit millä tätä tuottavuutta voidaan mitata. emme voi riistää ympäristöä tai työvoimaa pärjätäksemme kilpailukyvyssä esimerkiksi kiinalle. rahoitusmarkkinat olivat suuri syy tähän talouden kriisiin ja kaipaammekin tietoa siitä miten valvonta ja säätely maanosien välillä etenee mifidin jälkeen me tiedämme kyllä mitä sijoitustoiminnassa pörssissä tapahtuu mutta emme tiedä mitä tapahtuu pörssin ulkopuolella, ulkopuolella. eli haluaisimme tietää aiotaanko otc kaupan valvontaa kehittää jotenkin. samoin olisi hienoa jos kansainvälisesti voisimme edetä ikään kuin rahoitusmarkkinaveron kehittämisessä tai toimissa, millä rahoitusmarkkinat saataisiin osallistumaan kustannus, valtioiden kustannuksien hoitoon. Thank you very much. Uh, next. Kiitoksia. Seuraavaksi Skinnari myöskin Suomesta. Mrs. Chairman, uh, I would like... Uh, Rouva puheenjohtaja, Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä tästä kokouksesta. Ja sanoa tämän kaiken virallisella EU-kielellä Suomella. E, tämä euro, euro, euron kohtalo kiinnostaa minua. Miten eurolle tulee käymään? Valitettavasti tämä keskuspankin edustaja tästä poistui. Täällä on ollut esillä tämä Euroopan valuuttarahaston perustaminen – mutta me monet maathan olemme panostaneet kansainväliseen valuuttarahastoon ja sitä kautta on tuettu näitä, mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, joka jollain tavoin pitäisi ratkaista. Valvonnan osalta toteaisin sen, kun pankit ovat kansainvälisiä, niin amerikkalaiset pankit ovat muun muassa Euroopassa, eurooppalaiset pankit Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa, niin vaikka tämä valvonta EU-alueella saataisiin hoidettua, niin millä tavoin sitten muun maailman osalta tämä toteutetaan, että ne yllätykset eivät eurooppalaisille tule tänne. Me Suomessa 90-luvulla tiedämme, että kansa tämän kaiken loppujen lopuksi tulee maksamaan. Ja sitten olisin ihan lopuksi ottanut esille tämän Kööpenhaminan kokouksen, jossa olin silloin yöllä, kun tätä sopimusta ei alkanut syntyä, vaikka Ranskan presidentti Sarkozy oli kello 12 aikaisemmin todennut, että sopimus on syntynyt. Millä tavoin Euroopan unioni aikoo kehittää näitä yhteistyömuotoja kehitysmaiden ja muiden kanssa? ettei se näytä ulospäin sellaiselta pesservisseriltä, joka tietää kaiken ja osaa kaiken ja, ja niin edelleen. Ja lopuksi olisin kysynyt tätä bruttokansantuotteen mittaria. Onko se oikein? Kuvastaako se kansan onnellisuutta, että bruttokansantuote on, on suuri? Vai liittyisikö siihen myös kansanterveys, työllisyys, kulttuuri ja liikunta? Thank you very much. Uh, that... Kiitoksia. Tähän viimeiseen kohtaan voin kertoa, että Euroopan parlamentti on tekemässä mietinnön bruttokansantuote ja sen jälkeinen elämä. Ja se on, tehdään yhteistyössä ympäristövaliokunnan ja tämän valiokunnan kesken. Sitten seuraava puhuja, Günther Stümpal Itävallasta. Rouva puheenjohtaja, arvoisat naiset ja herrat, minä en esitä mitään kysymyksiä, koska suurin osa puhujista on jo lähtenyt täältä. Pyyntöni ainoastaan olisi teille, rouva puheenjohtaja, että vastaisuudessa todella huolehtisit siitä, että kun koko Euroopasta tulee parlamenttien jäseniä paikalle, niin että puheenpitäjät pysyisivät tällä muutaman tunnin paikalla näin toiveena vastaisuutta varten, koska tässä on ollut kyse vain lyhyistä puheenvuoroista ilman todellista kysymys-vastaussessiota. Olen samaa mieltä muiden kanssa siitä, että 2010 on ratkaiseva vuosi. Jos me emme onnistu saamaan aikaan vahvaa kasvupolitiikkaa, jo uhkaa meitä yhä uudelleen se, että Eurooppa joutuu ikään kuin Aasian dynamiikan ja Pohjois-Amerikan väliin. Ja nyt tämä paperi 2020 Joudun olemaan samaa mieltä aiempien puhujien kanssa, jotka ovat olleet sitä mieltä, että monilta osin tämä ei oikein muistuta Lissabonin strategiaa. Haluaisin olla hyvin vahvasti eri mieltä. Me toimimme aivan liian halpahintaisesti, jos sanomme, että Lissabonin strategian tavoitteet eivät toteutuneet siksi, että yhtäkkiä tuli talous- ja rahoitusalan kriisi. Jos katsotaan komission edistyskertomuksia ja verrataan niitä edistyskertomuksiin, joita Business Europe on esittänyt, on tässä oma huomionsa Komissio on hyvin myönteinen ja talousyrittäjien järjestö Business Europe paljon kriittisempi. Eli meidän pitäisi oppia Lissabonin strategian virheistä ja heikkouksista, eikä teeskennellä, että kaikki on sujunut mitä parhaimmin. Minusta on kaksi huomattavaa heikkoutta. Ensinnäkin me todennäköisesti kaikki, myös monet hallitusten ja valtioiden johtajat, sorruimme pelkkään retoriikkaan ja emme panostaneet toteuttamiseen parantamiseen, mutta talouspuolella vahva on vain se, joka toteuttaa, panee täytäntöön. Ja näitä retorisesti loistavia juttuja on pantu toteutettu käytännössä aika vähän. Nämä yhteiset tavoitteet tietysti ovat tarpeen, ne mainitaan strategia 2020 paperissakin, mutta niiden on oltava myös varmennettavissa tutkittavissa, niihin on liitettävä jatkuvaa seurantaa. Ja jos me sanomme, että seuraamukset eivät reaalipoliittisesti ole mahdollisia, jos me sanomme, että keksi on parempi kuin piiska tai porkkana parempi kuin keppi, niin silloin tarvitaan joku varsin älykäs menettely muutoin. Tällä strategialla on aivan sama kohtalo kuin Lissabonin strategialla. Ja yhteenvedonomaisesti sanoisin, että vähemmän tavoitteita, sellaisia, jotka ovat seurattavissa, jotka ovat saavutettavissa – se olisi minusta paljon tärkeämpää kuin monet eri tavoitteet, joita sitten ei saavuteta. Mainitsen viisi esimerkkiä. Ensinnäkin rahoitusmarkkinoiden vakauttaminen, valtioiden talouden vakauttaminen rakennetoimin, sisämarkkinoiden saattaminen päätökseen ja laatu, jaoteltu maahanmuutto ja koulutus. Tässä olisi vain viisi seikkaa ja sekin olisi hyvä, jos ne saavutettaisiin. Um, Kiitoksia. Nyt täytyy varmaan kello taas laittaa nollaan. Ja sitten Stendel Itävallasta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä sisällöllisesti kuin edellinen puhuja, mutta minulla olisi vielä kaksi kysymystä sinne pöydän taakse Itävallan kannalta. Meillä PK-yrityksillä on suuri merkitys. Nehän edustavat kahta kolmasosaa työvoimasta. Ja kuten muissakin Euroopan maissa, PK-yritysten talous on kaikkein luotettavin runko näinä vaikeina aikoina 2008-2009 ja kriisin aikana ne selviytyvät paremmin työllisyyden suhteen. Ja siksi en ymmärrä, meillähän pitää olla sääntelyä myöskin pk-yritysten osalta ja tässä on hyvä sääntely. Tässä on ryhmäpoikkeusasetus. Ja nyt näiden tietojen, komission tietojen pohjalta, mitä tulee palvelualalle ja vähittäiskauppaan, se on menossa umpeen. Ja PK-yritykset ovat jälleen yhä enemmän suurteollisuuden armoilla, ja siitä koituu tietysti haittaa PK-taloudelle. Haluaisin viitata erityisesti siihen, että tämä on suuri ongelma PK-yrityksille. Kiitos. Oops, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Sitten Potis Romaniasta. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și... Suuret kiitokset, rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, strategioiden ja ohjelmien ohella ja niistä puhumisen rinnalla on keskityttävä lukuihin, jotka liittyvät Lissabonin strategiaan. Työttömyys on Euroopan unionissa yli 9 prosenttia. Meillä on 23 miljoonaa työtöntä ihmistä. Työttömyys ei ole toteutunut, työttöm, työllisyys ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti monissa jäsenvaltioissa ja näin. Ei ole myöskään tehty mittauksia oikealla tavalla e, monissa jäsenvaltioissa, eikä ole ryhdytty toimiin niitä jäsenvaltioita kohtaan, jotka eivät tavoitteisiin ole päässeet. 25 prosentin työttömyys nuorten keskuudessa, alle 25-vuotiaiden keskuudessa. Haluaisin nähdä, mitkä ovat 2020 strategian tavoitteet, jotka liittyvät tähän väestönosaan. Miten voimme löytää ratkaisuja sille, että nuoret saadaan työmarkkinoille mukaan? Haluaisin viitata tähän työttömyysasteeseen, koska meillä on Euroopassa ikääntyvä väestö ja nuorilla on vähemmän mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Tässä yhteydessä haluaisin tietää, mitkä ovat 2020 strategian tavoitteet nuorille alle 35-vuotiaille. Kiitoksia. Okay, thank you very much. No niin, kiitoksia. Sitten Euroopan parlamentin jäsenet, he voivat tietysti myöskin vastata näihin kysymyksiin, joita on tullut esille. Ensin Edward Skikluna, olkaa hyvä. Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa, että jotkut kollegani ja myöskin kansallisten parlamenttien edustajat yhä enemmän kritisoivat tiettyjä lausekäänteitä. Koska se, mitä näiden sanojen taakse kätkeytyy, ei ole vakuuttavaa. Nyt puhumme kriisin jälkeisestä strategiasta kasvun ja työpaikkojen osalta. Ihan kuin meillä olisi malli, joka voidaan ottaa kirjasta ja soveltaa sitä, vaikka mitään sellaista ei ole. Ja myöskin tämä kahden pilarin lähestymistapa, joka mainittiin yhtenä pilarina, joka olisi konsolidointi ja toinen on kasvu. Me emme tiedä, miten nämä kaksi toimivat yhdessä. On aika hankala olla innoissaan tästä 2020-strategiasta, kun tällä hetkellä mielessämme on vain yksi sana, debt, siis velka, kansallinen velka, ja tätä ongelmaa ei vielä ratkaistu. Eli se on vähän niin kuin purjevene, joka kisailee. Tietysti on tavoitteita, taktiikkaa, strategioita, välineitä, inhimillistä resursseja ja teknologiaa. Mutta sitten tajuamme, että vene on epäkunnossa, siinä on iso reikä, ja se täytyy tukkia ennen kuin jatkamme eteenpäin. Ja tämä korjaamiseen kuluva aika on hyötyaikaa. Ja tietysti voidaan sanoa, että on lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteita, mutta Euroopan kansalaiset eivät kuitenkaan osaa tehdä tällaista eroa. Heidän mielensä on nyt vähän hämmentynyt tämänhetkisten ongelmien kanssa, joita vieläkään ei ole ratkaistu. Eli meidän täytyy olla valppaina ennen kuin mietimme 2020 strategiaa. Lähestymistapamme on oltava optimistinen, mutta kuitenkin realistinen. Kiitos. Kiitoksia sitten Anni Podima. Ai hän onkin lähtenyt. Selvä. Eli seuraavaksi Olli Schmidt. Thank you, Madam Chair. I think that... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Mainio tilaisuus vaihtaa mielipiteitä paitsi panelistien kanssa myöskin kollegojen kanssa. Minä olen liberaalipuolueen edustaja Ruotsista 20 vuotta sitten Eurooppa oli jakautunut. 15 vuotta sitten meillä oli sota Balkanilla. Eikö tilanne ole nyt parempi? Ainakin minun mielestäni näin on. 30-luvulla meillä oli samantyyppinen kriisi, joka johti sitten protektionismiin. Ja tästä kriisistä protektionismi on kuitenkin pääsääntöisesti jäänyt pois, joten ei ole syytä katsoa synkkänä eteenpäin ja todeta, että on toivo, toivotonta. Ei meidän pidä olla ylioptimistisia, mutta ei myöskään liian pessimistisiä. Se nimittäin on nyt kasvussa ja kyllä meillä sitä aivan tarpeeksi on ollut. Minulla on kommentti kreikkalaisille kollegoillemme. Varmasti kaikki tässä salissa kannattavat teitä. Me tiedämme teidän toimenpiteenne ja se on todella hankalaa. Meillä oli sama tilanne omassa maassani 90 luvulla meillä oli korkoprosentit 502 000, mutta meillä oli myös keinottelijoita – Eh, Soros eh, keinotteli ja hän tuli miljonääriksi, miljardööriksi. Hän, hän spekuloi tai keinotteli Englannin punnalla ja Ruotsin kruunua vastaan. Pitää siis tehdä toimia, mutta älkää kiinnittäkö huomiota ne pelkästään keinotteluun, koska se on sana, jota usein väärinkäytetään, ainakin minun mielestäni. Onnea matkaan! Rova puheenjohtaja, minulla itse asiassa on yhdistyneen kuningaskunnan ja Alankomaiden edustajille kysymys. Minä tulen pohjoisesta ja minä haluaisin kuulla teiltä, että tämä sopimus, jonka, joka teillä on tässä asiassa Islannin kanssa, onko se teidän mielestänne säällinen, säällinen sopimus. Puoli miljoonaa ihmistä yrittää tällaista konkurssimaksua saada maksetuksi. Aiotteko tehdä asialle jotain? Minun mielestäni tilanne ei ole säällinen. Kiitos. I think I could reply to the last. No varmaan minä voisin vastata tähän viimeiseen kysymykseen, mutta en nyt tiedä, onko tällä isosta Britanniasta tai Alankomaista ketään, joka haluaisi vastata tähän. Kukaan ei nosta kä- Ai sieltä. No niin. Alankomaista. Olkaa hyvä. My name is... Niin, olen Meus Alankomaista, olen liberaali ja me olemme varsin luottavaisia ja vakuuttuneita sen suhteen, että olemme oikeassa tällaisen sopimuksen kanssa, Islannin hallituksen kanssa. So are we. Okay, and I spy Baroness Cohen. Ja sitten sitten parantaa Cohen. Valitettavasti kyllä nyt olen samaa mieltä tuon hollantilaisen kollegamme kanssa. Meidän oli maksettava omille kansalaisillemme ja me koemme, että meillä on oikeus siihen kantaan, että Islannin tulisi maksaa meille. Okay, right. No niin. Itse voisin sanoa, että on oikeus saada rahat takaisin, mun itse kyllä vaatisin rangaistuskorkoja näistä varoista, joita pidetään näin yhdessä maassa. Eli jotain voitaisiin tehdä, jotta saataisiin aikaan oikeudenmukaisempi ratkaisu, mutta varmaan sellainen on syntymässä. Ja sitten lopuksi vielä Portas ja sitten Sven ehkä lyhyesti vielä. Ja sitten pyydän, että Pisani Ferin tekee vielä yhteenvedon. Eli Portage, olkaa hyvä. Presidente. Eh, eu confesso que se fosse islandês... Kiitoksia. Jos olisin islantilainen, niin minullakin olisi epäilyksiä, kun ajatellaan oikeuksien myöntämistä Alankomaille ja yhdistyneelle kuningaskunnalle. Ja kun kyse on kriisin maksamisesta, jossa islantilaisilla kansalaisilla ei ole mitään osaa arpaa. Sitten euroalue. Mielestäni meillä on nyt ongelma euron kanssa, ja siitä halusin nyt puhua Pisanille. Mielestäni tästä johtuen mielestäni ei ole mahdollista tukea valuuttaa, joka toimii täysin samalla tavalla hyvin velkaantuneissa maissa kuin maissa, joissa on valtavasti ylijäämää. Ja tämä on nyt erittäin hankala tilanne, koska maat, joissa on alijäämää, jotta ne voivat pysyä kilpailukykyisinä, niiden on devalvoitava tuotantoa, koska silloin ei pystytä valuuttaa devalvoimaan. Aikaisemminhan valuutta voitiin devalvoida, mutta nyt sitten devalvoidaan tuotantokustannuksia, erityisesti palkkoja. Ja mielestäni ei pidä paikkaansa, kun sanotaan, että on maita, joissa on ollut palkkojen kasvu, joka on ollut nopeampaa kuin talouden kasvu. Itse tulen Portugalista, ja se, mikä nyt oli nopeampaa kuin tehokkuuden, tuottavuuden kasvaminen, se oli luottojen anto – viimeisen seitsemän vuoden ajalta. Vakausohjelmat, joita nyt ollaan käynnistämässä, ovat ohjelmia, joiden avulla yritetään päästä ulos tästä kriisistä. Mutta ainoa ratkaisu, jonka minä näen euroalueen kriisiin, on se, että pyydetään, että saksalaiset alkaisivat ostaa enemmän tai että olisi jonkinlainen palkannousu, jolloin yksityinen kulutus voisi piristyä. Ja sitten viimeinen kysymys. Euroalueella talvetaan politiikan koordinointia, se on ihan päivän selvää. Mutta minkä tähden meille sanotaan, että vuoteen 2030, 2013 asti meidän on päästävä tähän kolmen prosentin alijäämään ja 60 prosentin velkaantumislukemaan. Miksi kyseessä on 3 prosenttia, miksei 5 tai 6? Yhdysvalloissa se on 12 prosenttia ja miksi velkaantumisaste on 60 prosenttia eikä 90? Jos voisimme tehdä jotain tälle, tälle tasolle koordinoidusti quick question. Sitten oli vielä nopea loppukysymys. Haluaisin vain lyhyesti vastata joihinkin teidän argumenteistanne ja miksi olen niin huolissani epätasapainosta euroalueella erityisesti, mutta Euroopassa yleisemminkin. Minun näkökulmastani ei ole epäilystäkään siitä, että on kestämätöntä vajetta ja monien maiden velkaaste on saavuttanut pisteen, jossa ei voida mennä pidemmälle. Siinä olisin kyllä eri mieltä kollega Portasin kanssa. Mutta toisaalta me näemme nämä epätasapainoiset tekijät. Te esititte sen argumentin, että olemme kaikki yhdellä valuutta-alueella, miksi nähdä asian eteen vaivaa miksi tästä ollaan niin huolissaan. Mutta minusta me emme ole vielä täysin yhdentyneillä yhtenäismarkkinoilla. Ja Kreikasta tulevat eivät voi helposti muuttaa Hollantiin tai Saksaan työhön. Ja erilainen kilpailukyvyn kehitys on minusta huolenaihe. Saksa on leikannut kustannuksia mukaan luettuna palkat ja verot ja sitä kautta lähtenyt saavuttamaan kilpailukykyä. Ja se teki niin, vaikka me kaikki tiedämme olevan sellaisen perussäännön, että työmarkkinakustannusten pitäisi kulkea käsi kädessä tavoitteiden, tuottavuustavoitteiden ja inflaation kanssa. Eli jos on joitakin maita, joissa on korkeampi ja toisissa alhaisempi inflaatio, joudutaan ongelmiin alueella, joka ei ole täysin poliittisesti yhdentynyt ja siksi kummaltakin puolelta, varsinkin kun on kyse keskuspankilta ja komissiolta ja neuvostolta, talouden asiantuntijoilta tulevista suosituksista. Kummankin osapuolen on kannettava kustannukset, huolehdittava muutoksesta, muututtava. Ja vielä viimeisenä kohtana olisin kyllä samaa mieltä, että tietysti pahin taakka jää aina vajemaalle. Siitä ei ole mitään ulospääsyä, mutta ylijäämämaiden pitää vastuullisina toimia oikein, jos lisätään omaa kilpailukykyä, silloin kyllä syödään pohjaa pois eurooppalaiselta yhdentymiseltä ja siitä meidän kaikkien pitäisi olla huolissamme. No niin, Pisani Fiali, täällä on nyt paljon kysymyksiä, joihin pitää vastata. Ja annankin teille puheenvuoron. Uh, Kiitoksia. Yritän nyt vastata näihin, mutta Täällä nyt ei ole kaikki paikalla vastaajat, jotka aikaisemmin olivat. Viimeinen kohta, tartun siihen. Tässä on ehkä joku väärinkäsitys. En sanonut, että meidän ei pitäisi huolehtia asiasta, vaan sanoin, että tämän mm, alijäämän määrä, eh, jos on suuri, niin se on, on, on huolestuttava. Mutta se, mitä itse asiassa sanoin, on, että pelkkä alijäämä ei ole merkittävä. Me olemme ainakin päättäneet benchmarkingissa, mikä on hyvä, mikä on huono. Alijäämä ja ylijäämä, kun esiintyy, niin pitää aina kysyä, mitä sen eh, takana on jos ulkomaan investoinnit menevät rikaista maista köyhiin. Sehän on sellain, sellaista, mitä haluamme edistää. Se on kestävää, se nimittäin luo tuloja tulevaisuudessa ja antaa mahdollisuuden suorittaa maksut jatkossa. Mutta sitten kun on tällaisia volatiileja pääomia tai sitten kulutusbuumia, niin se, e, se onkin sellainen kehitys, joka sitten loppujen lopuksi saattaa luoda alijäämiä. Minä en ole teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että me emme ole täysin integroitunut markkina. Nämä mekanismit ovat itse korjautuvia. Me olemme oppineet kilpailukyvystä sellaista että toimet sen korjaamiseksi olivat liian heikkoja. Palvelu- ja tuotemarkkinat eivät ole tarpeeksi integroituneita, jotta ne antaisivat ajallaan riittävää tasapainoa. Nämä kehitykset ovat hitaita ja me olemme nähneet nyt Irlannissa ja Espanjassa, kuinka siellä tilanne kehittyy eteenpäin. Eli sopeuttamista on, on tehtävä ja kuka sitten on se, joka joutuu sopeutumaan, siinä on kysymys. Aloitan nyt numeroista. Te sanoitte, että Portugalissa palkat eivät ole nousseet, mutta euron käyttöönotosta lähtien tilastot, siis mikään ei ole täydellistä, mutta mutta Portugalin nimellisnousu on ollut 40 prosenttia, 23 eh, prosenttia Saksassa. Tuottavuus koheni Saksassa nopeammin kuin Portugalissa, joten suhteellinen kilpailukyky eh, on erilainen ja tätä tasapainoa pitää korjata. Tämä palkkojen nousu siirtyi hintoihin, joten ostovoima ei kasvanut, mutta ongelmahan on juuri siinä, että nimellispalkat monessa euromaassa ovat nousseet liian nopeasti. Mikä olisi sitten ratkaisu? Te sanoitte vain selkeästi, että pitäisi, pitäisi näitä hintoja mm, saada alenemaan ja kaikkea te- jollaisella tällaisella verotuskuurimaisella toimella, mutta me tiedämme vain, tiedän, että tämä ei ole mahdollista. Meidän talouksissamme ihmiset tietävät, mitä kilpailukyky on ja jos, jos tällaista sopeuttamista lähdetään tekemään, niin sehän tuntuu heti ihmisissä, ihmisten elämässä ja Irlantihan on sellainen avoin talous. Espanja on toisenlainen maa, se ei ole mikään avoin talous ja tätä keinoahan ei Espanjassa voida käyttää. Mitä tapahtuu talouksissa, jotka sitten ovat vähemmän avoimia? Se tapahtuu hitaammin. Tämä on esimerkiksi Saksassa käynyt kilpailukyky kohentuu hitaasti ja Ranskassa tämä on mennyt hyvin, hyvin hitaasti 80-luvulta asti. Mitä me voimme sitten tehdä nopeuttamisen eteen? Me olemme nähneet palkkakehityksen palkkakehityksen, joka on suhteutettu inflaatioon ja, ja muuhun talouteen, niin se on seikka, joka tätä sopeuttamista auttaa. Tämä ei kuitenkaan ole asia, joka olisi poliittisen päätöksen takana toteutettavissa tai sen avulla toteutettavissa varsinkaan tällaisissa keskushallinnoltaan hajautetuissa maissa, kuten Saksassa. Mikä on toivottavaa ja mitä voidaan saavuttaa päätöksille, niin valitettavasti tämä ei ole niin yksioikoista. Eurooppa 2020 oli asia, mihin monet teistä puuttuivat. Mikä strategian merkitys on nykytilanteessa? mielestäni on hyvinkin paikallaan, että tällainen strategia on. Ennen kriisiä me saatoimme sanoa, että, että me olemme taantumassa tai huonommassa tilanteessa suhteessa USAssa, kuten USA, mutta tilanne ei ole paha ja olemme vähän hitaita, mutta ehkä, ehkä tämä on ihan hyvä tilanne. No nyt ei, ei näin enää voida ajatella tulevina vuosina. Meillä on tällaisia suuria sopeuttamisongelmia, jotka liittyvät valtion talouden alijäämiin. On olemassa vaara siitä, että joudutaan noidan kehään. Jos kasvu on liian hidasta ja jos nämä mm, talousongelmat eivät poistu, vaikka vaikka pyrimme näihin alijäämiin puuttumaan. Me olemme nähneet tällaista menneisyydessäkin, tällainen stagnaatio ja hidas kasvu on, on noiden kehä. Kyseessähän on meidän kykymme ratkaista ongelmamme. Mitä sitten hallintopuolella voidaan tehdä? Se tuli jälleen esiin. Me puhuimme PKsta ja nuorten ihmisten osallisuudesta, mutta minkälaisia välineitä meillä on käytössä? E, sanktioista en usko, että ne e, ole, että ne ovat keino – vertailuja suorituskyvyssä voidaan tehdä ja voidaan sitten arvioida, mikä on tämä suhteellinen eh, kehitys. Lissabonin strategiassa ei tällaista mahdollisuutta ollut. Tällaisia vertailuja ei haluttu tehdä silloin hallitusten toimesta. Ja jos tämä asia nyt sitten etenee ja voidaan tehdä suoritusta koskevia eh, arviointeja, niin se olisi hyvä. Demokraattinen keskusteluhan on sellaista juuri, että voidaan kysyä, että miksi tällainen suorituskyky on täällä ja miksi toisella on toisenlainen. Erittäin haastavaa. Kuitenkin melko positiivisesti tätä on syytä tarkastella. EU on, on ollut hyvin huonosti valmistautunut tähän kriisiin, joka meillä nyt oli. Se oli hyvin huonosti valmistautunut pankkikriisin käsittelyyn. Meillä oli siirtymävaihe menossa – Eh, koska aikaisemmin vastuut olivat kansallisella tasolla ja sitten toinen versio oli se, että ne ovat kansainvälisiä ja me olimme sitten aivan juuri siinä puolivälissä. Meillä ei ollut mikään ihanne tilanne, emmekä me saaneet tätä talouden elvytystoimiakaan ihanteellisesti liikkeelle. Halut, pyydettiin uusia vastauksia. Kuitenkin budjetit hoidettiin kansallisesti. Tilanne oli hyvin vaikea, jossa pääomien suunta kääntyi ja kävi niin, että uusista jäsenmaista pääomat katosivat. Monin ongelmiin me osa, osasimme vastata, emme täydellisesti, mutta me kuitenkin selvisimme ongelmista. Tämä on ollut oppia. Vaikeassa tilanteessa ratkaisuja löytyi. Koordinoimme pankkisektoria. Meillä oli suunnitelmia ja myöskin elvytykseen oli suunnitelma. Kaikki tämä kertoo meille siitä, että me opimme. Mitä pitää sitten toivoa tässä tilanteessa? Me toivomme, että olemme virheistämme oppineet me tiedämme, minkälaista, minkälaisia vajeita politiikassa on ja olemme tästä kaikki saamassa uutta oppia. Thank you very much indeed. Uh, we, we now... Kiitoksia. Alamme lähestyä loppua. En nyt tee mitään johtopäätöksiä, niin kuin oli tarkoitus. olemme antaneet puheenvuoron teille. Mutta muutama huomio kuitenkin tärkeimpiä kohtia siitä, mitä on sanottu. Hyvin paljon merkkejä on siitä, että tarvitaan enemmän koordinointia, enemmän talouspolitiikan koordinointia ja tietysti on mahdollisuuksia tehdä tämä nyt kun meillä on Lissabonin sopimus. On kiinnostava huomata, että Olli Rehn totesi, että me olemme menettäneet 20 vuotta julkisen rahoituksen konsolidoinnista viimeisen kahden vuoden aikana. Ja on pantava siis merkille, että yritämme nyt siis sitten korvata 20 vuoden konsolidointia julkisrahoituksessa alle 20 vuodessa. Ja siinä on kyllä ajatuksen aihetta. Ja Stark vahvisti sen sen, että kasvu tulee olemaan epätasaista eri aloilla, eri maissa ja niin edelleen. Ja tästä syystä monet myöskin mainitsivat sen, että meillä pitäisi olla jonkinlaista mittaa, mittausta, kun lähestymme 2020 tavoitteita. Ja tietysti se on sitä tärkeämpää, jos kasvu tulee todellakin olemaan epätasaista. Tuli esille, että meidän pitää saattaa sisämarkkinat kiireesti päätökseen, ja tietysti tästä kuullaan tänä iltana vielä lisää. Mario Monti on pääpuhuja, ja viitattiin siihen, että meidän pitää uudistaa talousmalliamme paremmin välinein, paremmin mekanismein, ja meidän täytyy varmistaa, että toimimme johdonmukaisesti. Ja ehkäpä meidän täytyy ei luottaa pelkästään finanssitasapainoon, ja tietysti myöskin ympäristökysymykset täytyy muistaa, ja on ekologinen raja sille, mitä strategian puitteissa voidaan tehdä, ja ei pidä unohtaa sitä, että PK-yritykset ovat EUn moottori, samoin kuin monissa muissa osissa maailmaa. Yksi työpaikka lisää jokaisessa mikroyhteisössä EUssa olisi riittävä ratkaisemaan työttömyysongelmat. Ja se on tietysti hyvin piristävä ajatus, kun nyt siirrymme tästä eteenpäin. Ei pidä unohtaa myöskään sitä, että pienimmätkin voivat meidät pelastaa. Ja kiitoksia, että olitte paikalla. Pyydän anteeksi siitä, että jotkut avainpuhjat lähtivät aikaisin pois. Me kovasti yritämme varmistaa, että tällaista ei tapahdu huomenna. Ja ajattelen nyt jotain kostotoimenpiteitä niiden osalta, jotka tänään sitten lähtivät. Meillä on pari ajatusta kyllä mielessä. No sitten näistä mekanismeista tämän illan osalta. Ne teistä, jotka ovat tulossa illalliselle, muistuttaisin, että se on katutasossa. Menette siis kaksi kerrosta alaspäin tasolle nolla. Se on parlamentin jäsenten ravintolassa, joka on selkeästi merkitty. Drinkkejä tarjoillaan puoli seitsemästä eteenpäin ja parlamentin puhemies Jerzy Busek pitää tervetulleespuheenvuoron seitsemältä ennen puhujaa vierastamme Mario Montia. Ei nyt kannata lähteä parlamentista ennen päivällistä, koska teillä saattaa olla ongelmia sitten tulla takaisin sisälle. Ja Teillähän on jo hyviä järjestelyitä tässä suhteessa. Ja muistuttaisin vielä, että palaamme tänne huomen aamulla kello yhdeksän. Ja yritetään olla sitten aikataulussa ja pidetään kiinni puhista niin, että eivät pääse lähtemään. Kiitos.